So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Ich bin Voimme varmaan aloittaa. Tervehdin kollegoita. Tervetuloa myöskin lukuisat katsojat yhteiskokoukseen ITRE-valiokunnan ja ympäristövaliokunnan kesken. Mehän olemme ottaneet tehtäväksemme yhteisen tehtävän. Haluamme laatia ja matkaan saattaa omalaiten mietinnön, jossa kuvaamme mitkä ovat puitteet tulevaisuudessa energia- ja ilmastopolitiikalla. Siinä onkin järkeä. Murtamisesta meillä oli samanlainen menettely ja tällä tavalla saadaan paremmin näkyvyyttä, kun tehdään yhdessä valiokuntien välillä, otetaan kantaa. Tässä meillä on molemmilla suuri vastuu ja vastuunarvoisia pitää olla, että yhdessä saamme jotain matkaan saatettua, neuvoteltua myös yhdessä. Ja varmaan sitten osoittautuu, miten menestyksekkäitä tässä ollaan. Minulla on suuret odotukset, että sitten kun näitä on seuraavaa komissiota ja nykyistäkin teille, voimme sitten ilmoittaa, että mitkä parlamentin kannat ovat. Esittelijät ovat nimetyt. En halua puhua pitempään kuitenkaan. Ilmoitan vain, että meillä on käytössä kaikki kielet tulkkausjärjestelyissä, paitsi Viro ja Malta. Vasemmalla puolellani on Rosatori Itrevaliokunnasta. Me vaihdamme puheenjohtajuutta kokouksen aikana ja haluaisin antaa myös Rova Sartorille alustukseen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, caro collega Presidente, grazie a tutti i colleghi. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää päivää kaikille jäsenille. Tiedätte, että tämä kokous on järjestetty, jotta voimme lähteä ensimmäistä kertaa keskustelemaan esittelijöiden kanssa ja voidaan lähteä työstämään yhteistä mietintöä Ympäristö- ja teollisuusvaliokunta haluaa työstää tätä aloitetta yhdessä. Työjärjestyksen sääntöjen mukaan, jotka koskevat yhteisiä kokouksia. Näin on puheenjohtajakokouksessa päätetty ja ympäristö- ja itrevaliokuntien puheenjohtajat – voivat tehdä näin yhteistyötä. Näistä asioista keskustellaan yhteisissä valikuntakokouksissa. Ja näin nähdään, minkälaiset esityslistat saadaan näihin yhteisiin kokouksiin. Ympäristö, teollisuus ja ilmastopoliittiset kysymykset voidaan näin kaikki nivoa yhteen. Ja parlamentista sitten esittää yhteinen mietintö, Ehkä näin voidaan edistää vastavuoroista ymmärrystä myös meidän aiheillemme ja vahvistaa näin valikuntien välistä yhteistyötä. Kiitos oikein paljon. Mukavaa, että voimme yhdessä olla täällä puheenjohtajina. Lähdemme liikkeelle mietinnössä ja keskustelussa. Meillä on kaksi yhteisesittelijää. Kondrat Szymanski ja Andelvo ja esittelijät saavat kukin 10 minuuttia, yhteisesittelijät ja ensin itre Konrad Szymanski, olkaa hyvä. Dziękuję za ten gest. Kiitos tästä ympäristövaliokunnan ystävällisestä älystä, Siellä en ole jäsen, mutta tietysti ajoittain vierailen siinä valiokunnassa. Seuraan sen valiokunnan töitä, koska niillä on olennainen merkitys ja vaikutus siihen, mitä Euroopan teollisuuspolitiikassa tapahtuu. Delvon kanssa päätimme, että emme jaa komission asiakirjaa osiin sellaisiin, jotka vastaisivat valiokuntien toimivaltuuksia, joten esitän tiettyjä alustavia huomioita koko asiakirjasta. Jotta voisimme ilmastopolitiikkaa määritellä hyvin ja energiapolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen, niin täytyy aika yksityiskohtaisesti käsitellä sen politiikan alkuoletuksia, jotka ovat siellä perustalla. Aika nämä poliitikot lohkot eivät ole kovin vanhoja. Muistutan, että poliittinen tavoite asiakirjassa, joka oli ensimmäinen poliittinen asiakirja tässä alussa, niitä oli kolme tavoitetta. Ensinnäkin päätimme kaikki jäsenvaltiot, että haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä, että haluamme varmistaa energiatoimitukset ja haluamme varmistaa kilpailukyvymme taloudessa. Sitten toimeenpanotasolla tätä tarkoitusta varten siis päätettiin, mutta muistan, että ei ilman kiistiä, Se oli kovin vaikea päätös. Päätettiin siihen, että otetaan käyttöön ETS-järjestelmä, jossa oli äh, päästövähennystavoitteet, energiatehokkuustavoitteet ja sitten, että 20 prosenttia energiasta tulisi uusiutuvista lähteistä. Tunnustan, että henkilökohtaisesti en tunne sellaista Euroopan parlamentin politiikkaa poliitikkoa, joka olisi täysin tyytyväinen tähän mukaan äh, tasapainoiseen jakoon rasitteessa. Meidän päätavoitteemme eivät ole toteutuneet. Riippuvuus energian toimituksissa kasvaa 2005 se kaasun osalta se on vuonna 2015 80 prosenttia, joten kilpailukyky on äh, vaikeassa ongelmassa. Muistutan, että ensimmäisessä ensimmäisen viiden joukossa, ainakin Deloitin raportin mukaan, meillä on vain yksi eurooppalainen kansantalous, Saksa. Valitettavasti myöskin ennusteet tulevaisuudesta tuleville vuosille. Myös tämä Saksan kansantalous tästä viiden kärjestä putoaa. Korkea energiahinta, joka liittyy välittömästi muun muassa uusiutuviin energialähteisiin markkinoihin. Se on sitten kilpailukyvyn puutteen syy. Päästövähennystavoitteet on ainoa tavoite, joka on meidän tavoitteidemme mukaisesti saavutettu. 20 prosentin tavoite saavutetaan, mutta pääsyy tähän vähennykseen ei ole itse ilmastopolitiikan toiminta. Syy on tämä talouskriisi ja se, että tuotantoiminta on kärsinyt Euroopassa, esimerkiksi teräksen osalta. Ihan eilenhän sitä keskusteltiin Itrivaliokunnassa. Sektori toimii 30 prosenttia tuotantomahdollisuuksensa alapuolella. Eli tämän vuoksi päästöt tavoitteet onnistuvat. Ainoa äh, indikaattori, joka toimii tässä, tai tekijä, joka toimii järjestelmässä oikein, on päästöoikeuksien äh, markkinajärjestelmä. Huolimatta siitä, että markkinan reaktio oli oikein, niin kysyn ja tarjonnan muutoksen on reagoitu hinnoilla oikein. Poliittisista ja oikeudellisista syistä se ei yksinkertaisesti toiminut. Siinä ei otettu huomioon hyvin erilaisia jäsenvaltioiden kykyjä kantaa nämä kustannukset. Kuluja siitä, että tulee kovin suuri osuus uusiutuville energialähteille, eihän kaikkialla – kaikissa jäsenvaltioissa pystyä nostamaan energiatehokkuutta samalla tavalla. Tukijärjestelmä uusiutuville varmaankin estää sitä, että julkiset rahat tuet, joita voitaisiin käyttää tutkimus- ja tuotekehityksenä, eivät tule käytetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä sen lisäksi hintojen kasvu, jota on useissa jäsenvaltioissa, jotka, joka liittyy uusiutuvien energialähteisiin, niin se koskee eniten köyhimpiä Teollisuus kyllä pärjää joten kuten, mutta yksilötasolla ei pärjätä ollenkaan. Siellä, ollaan, siellä on kovat hintapaineet, kun ajatellaan sähkölaskuja. Päästövähennystavoitteet energiaintensiiviselle teollisuudelle sitten myöhemmin toimeenpanon yhteydessä, tässä kun ajatellaan kaasu, viitearvoja ja että ilmaisten oikeuksien lukumäärän rajoittaminen, se vaikuttaa kilpailukykyyn erityisesti energiaintensiivisillä aloilla. Muistutin teräksestä, se on kovin aktuaali asia, koska olemme juuri tekemässä päätössä, päätöstä, kun sektori saa vähän 30 prosenttia vähemmän päästöoikeuksia. Kaikki nämä jännitteet jäsenvaltioiden välillä eri sektoreiden teollisuuden sektorin välillä aiheuttavat, että järjestelmä ei ole enää vakaa. Epävakaus sääntelyjärjestelmässä Euroopassa on avainasemassa oleva ongelma koko energiasektorille, koko raskaalle teollisuudelle, jonka investointisykli on kovin pitkä, 15, 20, 25 vuotta. Tämä epävarmuuden tunne tulevaisuudesta on yksi olennaisista tekijöistä, joka murtaa investointihalukkuutta näillä aloilla Euroopassa sitä ei voi aliarvioida. Sen vuoksi minun kantani on sellainen, että ehdotan, että ennen kaikkea kun ajatellaan kolmea eri tavoitetta hiilidioksidivähennyksessä ja uusiutuvassa energiassa, jos on niin, että meillä Euroopassa on laaja konsensus siitä, että tarvitsemme vähennystavoitteita ja muutoksia – niissä tavoitteissa, niin muutoksen täytyy liittyä, se täytyy liittää äh, globaaliin sopimukseen. Tai ainakin vähintään niin, että on sopimus, joka kattaisi kuutta tärkeintä kansantaloutta, jotka tuottavat äh, kilpailevat Euroopan kanssa Kiina, Venäjä, Intia ja EU tietysti. Ja tämä uusi päästötavoite sitä täytyy edeltää tarkka makrotaloudellinen analyysi pelkästään koko EUlle, jota puuttuu esimerkiksi 2050 arvioivasta dokumentista. Analyysiä on yhä vähemmän, mutta analyysin pitäisi koskea myös eri sektoreita ja eri jäsenvaltioita. Niin, että erityisesti otetaan huomioon, ja tämä on viimeinen huomio jo. Ja erityisesti täytyy ottaa huomioon vapaan kaupan kehittyminen Otetaan erityisesti huomioon se, että millä tavalla eurooppalainen teollisuus, eurooppalaiset kansantaloudet ovat alttiita kilpailulle vapaan kaupan puitteissa, esimerkiksi sellaisten valtioiden kanssa, kuten Yhdysvallat. Sopimus on jo horisontissa, jos tätä tekee tätä huomioon, että millä tavalla tällainen sopimus vaikuttaa siihen, mitä, mitä, mitä se vaikuttaa eurooppalaiseen teollisuuteen, niin se on suuri virhe. Ah, kiitos. Vielen Dank, Herr Simanski. Kiitoksia, herra Simanski. Ja nyt edustaja Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, tämä artikka 51. Olen tässä rinnakaisesittelijänä Shimanskin kanssa. Mitä on kaksi esittelijää, aiomme tehdä yhden tekstin. En suinkaan epäile sitä, että mekö pääsi siihen, vaikkakin meidän näkemyksemme ovat jonkun verran erinevät. Me pyrimme löytämään tasapainon energiayhtenäismarkkinoiden välille tällaisessa tilanteessa, jossa me samalla käynnistämme elpyvää taloutta, uudistamme ja otamme käyttöön uutta teknologiaa ja hyödynnämme uusia innovaatioita. Nämä vaikutukset ovat hyvin moninaiset ja siitä syystä on tärkeää, että otetaan mukaan integraalisia toimenpiteitä, mutta meidän pitää olla realisteja. Pelkästään kasvihuonekaasujen vähentäminen ja tämä teknologianeutraali käsitteen käyttöönotto ei pelkästään riitä kaikkien näiden haasteiden, ka- kaikkiin näihin haasteisiin vastaamiseen. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, millä tavalla me voimme paremmin saada aikaiseksi johtajuutta ja lisätä kilpailukykyä, me lisätä työpaikkoja tällä alalla. Meidän, se, että me olemme yhden ainoan tavoitteen, on ehdottomasti askel taaksepäin. Se on valitettavaa meille kaikille. Ennen kaikkea teollisuudellemme, joka on investoinut uusiutuviin energialähteisiin. Täytyykö meidän sitten seurata samalla linjalla kuin 2020-2020 päätökset? Minäkin olen pohtinut sen tehokkuutta, sen puutteita, sen johdonmukaisuuden puutetta tietyissä tapauksissa. Meidän täytyy ehdottomasti parantaa tuota mallia, joka on selkeästi osoittanut heikkoutensa. Mutta jos me tarkastelemme todella sitä, millä tavalla sitä voidaan parantaa, niin tehkäämme se ilman mitään ideologioita, taka-ajatuksia tai valmiita ajatuksia käytännönläheisesti, realistisesti. Keskustelu on silloin avointa. Avainasemassa olevat kohdat tässä mietinnössä. Minä olen johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden kannalla. Samalla pyritään katsomaan uusia energialähteitä, energiatehokkuutta ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Se on tehokas lähestymistapa. Kolme tavoitetta. Ensinnäkin se mahdollistaa sen, että voidaan koordinoida nämä kolme asiaa ja saada aikaiseksi kustannustehokkuutta. Kolme tavo- nämä kolme tavoitetta. Jokainen vastaa erityisen oman alansa ja samanaikaisesti ne kuitenkin vahvistavat toisiaan, unohtamatta kuitenkaan sitä, että meillä ei saa olla myöhemmin sitten tarvetta katumiseen. Uusiutuista energialähteistä ja tehokkuudesta, Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Niistä aiheutuu myös eniten keskustelua. Miksi pitäisi tukea tällaista uusiutuvien energialähteiden tavoitetta? Siitä syystä, että kysymys on energiariippuvuudestamme, siitä, että meidän täytyy löytää energialähteitä tulevaisuuteen ja meidän täytyy parantaa myöskin tätä energiasekoitustamme tulevaisuudessa, hyödyntää enemmän uusiutuvia energialähteitä, saada aikaiseksi uusia työpaikkoja kasvua. Tämä on erittäin tärkeää. Ongelmana ei ole tavoite, vaan ne välineet, joilla tuohon tavoitteeseen päästään. Olen täysin tietoinen siitä, että tässä on tiettyjä ongelmakohtia, jotka ovat asettaneet ahtaalle energiamarkkinat Meillä on jäsenvaltioissa uusiutuvan energialähteen äh, tukimuotoja ilman, että Euroopan unionissa niitä on kuitenkaan koordinoitu. Tässä on selkeä ongelma. Lisäksi, kun uusiutuvat energialähteet lopulta ovat äh, tuottavia, niin silloin niihin ei enää saa syöttää tukia. Meidän täytyy saada vihreää, kilpailukykyistä energiaa ja sitten tarkastella sitä vihreää energiaa, joka edelleen on kehittymässä. Kun tarkastellaan energiatehokkuutta, tavoitteena on katsoa sitä, mitä kustannuksia aiheutuu loppukäyttäjille ja mitä aiheutuu teollisuudelle. Lisäksi meidän täytyy varmistaa energiaturvallisuutemme ja vähentää riippuvuuttamme muista energiamuotoista. Minun mielestäni on tärkeää, että me säilytämme tavoitteemme niin, että katsomme samalla myöskin näitä kannattavuuskriteereitä. Meidän täytyy myös hyödyntää ylipäätään tilanteen tarjoamia etuja. Ja sitten tämänhetkisessä paketissa ainoat tavoitteet, johon me pääsemme, ovat ne, joilla on, johon on asetettu tiettyjä rajoitteita. Tietysti kriisihän on vähän auttanut tässä, jotkut voivat sanoa näin, mutta onhan se tietysti jarroittanutkin tiettyjä investointeja. Se toimii kahden, suuntaisesti. Minun mielestäni tällainen rajoittava paketti on paljon tehokkaampi. Jos meillä on ei-sitova paketti, niin siinä tapauksessa se ei ole suikaan niin mm, hyviä tuloksia aiheuttava sen takia, että jos meillä on ter- tarkasti kahdennetut tavoitteet, se mahdollistaa sen, että kaikki eri teollisuuden alat ovat mukana. Ne ymmärtävät, että tässä ei ole kyseessä pelkästään teollisuuspolitiikka, vaan siitä, että suunnitella investoinnit niin, että yksityinen sektori voi ottaa äh, pitkän aikavälin näkymät huomioon. Euroopan uudelleenteollisuus käy tällaisen pitkän aikavälin suunnitelman kautta niin samanaikaiseksi kasvua ja työpaikkaa. Muussa tapauksessa toimintamme ei ole tehokasta. Meidän täytyy myös kyetä mittaamaan sitä, mitä on saatu aikaiseksi ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Vuoteen 2050 mennessä asetetut tavoitteet, niistä meidän täytyy olla yhtä mieltä. Sen täytyy mahdollistaa myös sen, että meillä täytyy olla lineaarinen kehitys. Se on ainoa tapa, jolla voidaan mahdollisimman hyvin äh, investo- äh, maksaa investointikulut takaisin. Nämä kolme tavoitetta, niiden kohdalla on elintärkeää, että otamme huomioon myös horisontaalisen näkökulman. Kysymys on kilpailukyvystä, energiahinnasta ja energian toimitusvarmuudesta. Nämä kaikki näkökohdat ovat erityisen tärkeitä sekä yrityksille että kansalaisillemme. Kun puhutaan kilpailukyvystä, niin selkeästikin sen täytyy olla punaisena lankana tässä mietinnössä. Meidän täytyy todella pohtia niitä eri tavo- tapoja, joilla voidaan taistella ilmastolämpimistä vastaan. Se on myöskin teknologian tarjoama uusi mahdollisuus. Energiatarpeet ja hinnannousut, ne tulee ottaa myöskin huomioon. On myös selvää se, että mitä enemmän tämä energiasekoitus on monimuotoisempi, sitä parempaa joustavuutta meillä on sopeutua eri tilanteisiin. Ja jäsenvaltiot voivat näin ottaa huomioon erityiset energiatarpeensa. Kun meillä on edessämme energian käytön kasvu ja energiahintojen nousu, niin meidän täytyy nimenomaan ottaa nämä huomioon. Energian toimitusvarmuus on myöskin aivan oleellisessa asemassa, koska se, että me laajennamme energialähteiden määrää, niin vuonna 2012 unionista tuli yli 500 miljardia fossiilista, 500 miljardia euroa käytettiin fossiilisiin polttoaineisiin. Minun mielestäni meillä täytyy olla selkeät pitkän aikavälin puitteet. Energiayhtenäismarkkinat, johon meidän täytyy siirtyä mahdollisimman nopeasti, samalla parantaa verkostoja ja samalla otamme käyttöön uutta teknologiaa. Näin voimme vähentää kauppataseen vajetta energiapuolella ja tämä on erityisen tärkeää meille, sillä vuonna 2012 meidän äh, vajeemme oli 423 miljardia euroa. Meidän täytyy samalla ottaa huomioon myös paremmin jäsenvaltioiden kyky toimia, eh, ne kyky jakaa eri ponnistuksia. Ja, ja sitten keskustelussamme meidän täytyy ottaa nämäkin esille. Olen hyvin ilahtunut siitä, että minulla on mahdollisuus kuulla teidän näkemyksiänne näistä hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä ja toivon, että tämä keskustelu on hyvin rakentavaa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Delvaux, und wir steigen jetzt ein. Kiitoksia, edustaja Delvaux. Sitten varjoesittelijät vuorotellen Itrestä ja Envistä. Pyydän, että puhutaan korkeintaan viisi minuuttia, niin mahdollisimman monet kollegat pääsevät puhumaan. EPPltä ensin Herbert Reul. Herbert Reul möchte nicht, ich habe es hier stehen als Schattenberichterstatter. Dann geht's. Luulen, että olette varjoesittelijä, mutta sitten mennäänkin eteenpäin ympäristövaliokunnasta Marita Ulfskog. Eh, tack så mycket, herr ordförande. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tai molemmat puheenjohtajat. Me kaikki tiedämme, että YK viides ilmastoraportti saadaan pian valmiiksi. Paljon on huhuiltu siitä, mitä se tulee sisältämään. Tiedotusvälineissä on esitetty, että ilmastopaneeli esittää, että 99 prosenttisesti on selvitetty, että ilmasto on lämpenemään päin ja 95 prosenttisesti voidaan todeta, että 50, 50-luvun jälkeen kyse on sitä, että ihmisten toimet lisäävät maapallon lämpötilaa 0,8 astetta sadassa vuodessa ja 800 000 vuoteen, jolla oltu näin korkeissa tasoissa. Katsotaan, saadaanko julkisesti saatavassa raportissa nämä tiedot vahvistettua. Tiedämme kuitenkin, että aika on käymässä vähin, jotta voitaisiin välttää ilmastonmuutokset, joilla on dramaattisia vaikutuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että edessämme oleva työ on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy nyt selvittää ero eri ryhmän eroavaiset kannat niin, että nähdään kuinka tärkeä tehtävä meillä on. Meidän pitäisi kyllä pystyä nyt löytämään ratkaisuja, joiden kanssa emme ainoastaan me pysty elämään, vaan ihmiset voivat elää vielä useamman sukupolven ajan. Totta kai on kyse asioista, jotka on jo mainittu, että saadaan investoitua uusiutuviin energialähteisiin, infrastruktuuriin, tehokkaaseen energian käyttöön. Hyvin kunnianhimoisia tavoitteita tarvitaan nyt ja hyvin selkeitä päätöksiä. Henkilökohtaisesti ja useimmat puolueryhmässäni eivät näin muita mahdollisuuksia kuin että saadaan laaja enemmistö sitovien tavoitteiden taakse jos tavoitteet ovat sitovat, jätetään samalla jäsenvaltioille Euroopan unionissa vaihtoehtoja löytää parhaat, nopeimmat tavat päästä sitoviin tavoitteisiin omista lähtökohdista. Mutta jos sitovia tavoitteita ylipäätään ole, ei saada myöskään niitä tuloksia, jotka ovat välttämättömiä. Minusta on äärimmäisen tärkeää, samoin kuin ryhmäni mielestä, että saadaan energiatehokkuuden osalta sitovat tavoitteet. Samoin mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin, siihen, että pitäisi olla edullista markkinoilla kiinnostava, niin että tuettaisiin nyt kaikkea jännittävää, mitä tällä saralla tapahtuu. Luotaisiin mahdollisuuksia varastoida, jakaa ja itse jollain tapaa myös tuottaa energiaa uusiutuvasti. Mitä sitten tulee alakohtaisiin tavoitteisiin, niin me uskomme, että olisi hyvin tärkeää myös esittää alakohtaisia tavoitteita. Tämä olisi yksi väline, jonka pohjalta päästäisiin tavoitteisiin. Yhtävedonomaisesti haluaisin sanoa, että lisää kunnianhimoa tarvittaisiin nyt selkeämpiä päätöksiä myös tavoitteet, joihin todella ponnistellaan. Uudenlainen energiaverotus. Ei voida ajatella, että ei hyväksytä komission tekemää analyysiä ja tämän pohjalta tehtyä ehdotusta. Energiaverotus joka lähtee liikkeelle energiasta ja hiilidioksidipitoisuudesta eikä muusta. Mehän haluamme ohjata oikeaan suuntaan alun perin, ei niin, että koko ajan joudutaan siivoamaan jälkiä niiden katastrofien jälkeen, joita syntyy, kun käytetään muunlaista energiaa. Näinhän on juuri jouduttu nyt niin pitkälle, kun meidän on päädytty. Päästökauppajärjestelmää on varmasti mukautettava, mutta meidän täytyy nyt satsata sellaisen, josta saadaan myös nopeita tuloksia, energiatehokkuus ja biopolttoaineet. Päätän puheenvuoroni tähän mielelläni niin kuuntelen muita. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Britta Thompson SJD-ryhmästä varjoesittelijä Itressa. Kiitos 2010 EU käytti 350 miljardia euroa fossiilisten polttoaineiden tuontiin. 355 miljardia on suunnilleen sama määrä kuin Puolan vuosittainen bruttokansantuote. Kokonainen Puolan bruttokansantuote käytetään fossiilisten polttoaineiden tuomiseen Eurooppaan. Noin 60 prosenttia kaasusta tuodaan ja 85 prosenttia öljystä ja melkein 50 prosenttia hiilestä. IAEn mukaan nämä luvut kasvavat edelleen vuonna 2035. Nämä luvut ovat olennaisia ei pelkästään kun keskustellaan energiariippuvuudesta, mutta myös kun puhutaan energiahinnoista. Jotkut ihmiset haluavat verrata energiahintoja Euroopassa Yhdysvaltoihin ja Venäjään ja käyttää sitä argumenttina vähemmän kunnianhimoisille politiikoille energia- ja ilmastoalalla. Kuitenkin tosiasia on se, että EUn energia- ja ilmastopolitiikka on huomattava vähäisessä osassa Euroopan teollisuuden alojen energiahinnoissa geologiset olosuhteet Yhdysvalloissa ja Venäjässä ovat kovin erilaiset kuin Euroopassa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me käytämme satoja miljardia fossiilisten polttoaineiden tuomiseen, niin Venäjä ja Yhdysvallat joko ovat tai ovat tulossa energia riippumattomiksi, koska ne ovat kuitenkin etupäässä energian tuottajia. Toiseksi, ETS-hiilen hinta on tällä hetkellä niin alhainen, että se, se kattaa 5 prosenttia keskimääräisestä energialuvusta. Siis öljynkaasun kaasun tuonti vaikuttaa energialaskuun, ei, ei nämä politiikan lohkot. Itse asiassa komissio on äskettäin julkaissut selvityksen, joka osoittaa, että hiilioikeuksien ilmainen antaminen ei aiheuttanut kuluja useimmille terästehtaille 2012. Vaikka olen samaa mieltä, että energiahinnat voivat olla ongelma teollisuudelle, mielestäni on tendenssi keskittää huomio väärin tekijöihin, kun yritetään tätä ongelmaa ratkaista. Sen sijaan pitäisi tarkastella sitä, miten voidaan vähentää suuria sumia, joita laitetaan fossiilisten polttoaineiden tuontiin, eikä käytännön ratkaisu ole niin vaikea. Täytyy asettaa selkeät tavoitteet ja visiot kehitykselle ja modernisoinnille energiasektorilla. 2030 täytyisi tarkoittaa, että siinä on sitovat tavoitteet kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiselle, energiatehokkuudelle ja tietysti se on olennaista, että investoijille ja teollisuudelle annetaan niiden tarvitsemaa varmuutta. 2007, kuten jo sanottiin, niin täytyy lähettää selkeä viesti investoijille, yrityksille – sen vuoksi tarvitsemme sitovia tavoitteita. Siitä ja Katsiskin veljekset ja Shirak siitä vakuutettiin yhden yön aikana. Toivottavasti suuressa koulutuksessa tämä onnistuu jälleen tämä vakuuttaminen. Ja ainakin siis energi- energiatuontiriippuvuutta täytyy vähentää, koska ainoa voittaja meidän energiapolitiikassamme, vaihtoehtoinen näin täytyy sanoa, on Putin ja Gazprom. Kiitos. Vielen Dank, Britta Thomsen. Als nächstes spricht dann... Kiitoksia Thomsen, sitten Fiona Hall. Thank you. Um, I noted what... Niin, huomioin sen, mitä täällä todettiin. Ilmastonmuutos kertomuksesta, joka, jota ollaan julkaisemassa. Ja tämä on tietysti se, yhteis, se ympäristö, jossa nyt olemme työttämässä tätä kertomusta. Ja Ilmastonmuutos on kaikkein suurin haaste tänä vuosisadalla, on siitä aivan samaa mieltä, mutta haluaisin jättää sen tässä syrjään hetkeksi ja pohtia tämän kertomuksen ja mietinnön energianäkökohtia. Sillä on selvää, että niistä keskustelusta olemme tänään käyneet parlamentissa aiemmin neuvostossa. Se, mikä on huolestuttavaa jäsenvaltioille ja, ja poliitikoille tänään, koskee nimenomaan kilpailukykyä ja energian toimitusvarmuutta. Minusta meidän täytyy aloittaa tästä ja pohtia sitä, mitä meidän pitäisi tehdä tuosta näkökulmasta katsoen. Ja jos kysymme kysymyksen siitä, mitä meidän tulisi tehdä talousnäkökulmasta katsoen energiakysymyksistä, niin vastaus on kyllä aika selvä. Meidän täytyy olla energiatehokkaampia, koska se tekee meistä taloudellisesti myös tehokkaampia. On aika mielenkiintoista, että me nyt sitten raportoimme tästä energiatehokkuudestamme taloudellisessa yhteydessä, sillä jos energiaa tuhlataan, niin silloin ollaan myöskin taloudellisesti epäpäteviä. Mehän tiedämme, miten pitkälti hyödynnämme kauppataseen näkökulmasta katsoen eh, tilannetta, jos säästämme energiaa. Me myös se on hyväksi myös paikalliselle taloudelle ja se tuo enemmän rahaa kansalaisten taskuihin. Toivon, että tällä tavalla pääsevät ihmiset myös köyhyydestä ulos. Yritykset voivat olla kilpailukykyisempiä, koska ne eivät maksa koko tulojaan siihen, että ne voivat vaikka ottaa energiatarpeensa. Kilpailukykynäkökulmasta katsoen siitä syystä ja energian toimitusvarmuusnäkökulmasta katsoen meidän tulisi aloittaa energiatehokkuudesta ja on tärkeää muistaa, että tämä on sellainen kattava periaate eikä sitten ähm, hairahtua pohtimaan sitä, että meillä on pieniä yksityiskohtia tässä, jotka johtavat ajatukset muualle. Koko logiikka pohjautuu nimenomaan tähän energiatehokkuuteen. No entä sitten tämä energiasekoitus, tehokkuus ja toimitusvarmuusnäkökulmasta. Kovin ollaan peloissaan tästä energiariippuvuudesta ja haluamme kovasti löytää itse omia energialähteitä. Tietysti kaikkein parhaimmat sellaiset lähteet ovat uudistuvat energialähteet. Kilpailukykynäkökulmasta myöskin ne ovat hyviä. Ja se alue, jolla kasvua on tapahtunut kriisin aikana ja jossa EUlla on johtajuutta, se on kuitenkin vaarassa menettää sen, jos me emme nyt tartu tähän tilaisuuteen. Meillä on myös hyviä omia lähteä, lähteitä. Liuskeöljy esimerkiksi on sellainen. Ja siitä on hirveästi nyt hössötetty ja parin vuoden kuluttua saattaa olla, että pohdimme sitä, että miksi siitä näin paljon puhuttiin. Minun uskoakseni Ja monet maat käyttävät hiiltä yhä enenevässä määrin. Ja näin ollen hiilikysymys on meillä erittäin oleellinen, jolle me emme sitten kykene säilymään tätä hiiltä. Sillä on oma roolinsa, se on oma teknologiansa, mutta se on rajallinen. Ja meidän tulisi pohtia sitä, että millä tavalla me voimme sitä hyödyntää paremmin. Ja me palaamme myös tässä pohdinnassamme energian toimitusvarmuuteen. Venä- eiväthän venäläiset meiltä tuulta voi viedä. Meillä on itse asiassa maailman suurin tuulireservi tuolla Pohjanmerellä. Mitä enemmän käytämme uudistuvia energialähteitä, mitä laajemmalla alueella, niin sitä paremmin se tasapainottuu. Ja tietysti meillä on mahdollisuuksia liittää näitä eri muotoja yhteen paljon paremmin kuin ennen. Kun tätä katsotaan siis kilpailukyky näkökulmasta ja energiatehokkuus näkökulmasta, niin päästään siihen lopputulokseen, että uudet uusiutuvat energialähteet ovat järkevä tapa jatkaa eteenpäin. Monet sanovat, että meillä on tässä opittava aiemmasta, mutta en ole Simonskin kanssa samaa mieltä, kun hän sanoi, että me voisimme tutkia tätä emmekä tukea. Minusta meidän tulee muistaa se, että jotkut uusiutuvat energialähteet ovat todella uusia ja ne tarvitsevat tukea juuri siitä syystä, että ne ovat juuri tulleet tuolta tutkimuslaitoksesta ulos. Ja meidän tulee katsoa, millä tavalla näitä teknologioita voidaan tukea, jotka jotka ovat tällaisia aivan uusia energiamuotoja. Meillä on pitkä matka mentävänä, ehkä saa sulkea ovea niiltä. Ei pelkästään rannikkotuulet ja niiden hyödyntäminen, mutta myös esimerkiksi vesien hyödyntäminen. Se, mitä komissio sanoo kasvihuonekaasun näkökulmasta, merkitsee sitä, että hyvä energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat tärkeät. Vuonna 2030 paketin pohjalta meidän tulisi juuri aloittaa tästä. Itse asiassa me katsomme nyt teleskoopista väärästä päästä sisään ja yritämme sijoittaa sinne kaikki nämä mahdolliset eri asiat. Jos ensin katsomme energiatehokkuutta, sitten pohditaan sitä, mitä voidaan tehdä toisella puolella, niin silloin me itse asiassa autamme raskasta teollisuuttamme, sillä energiaintensiivinen teollisuutemme joutuu pärjäämään vähemmällä. Se on tärkeää pohdinnalla, kun menemme eteenpäin. Dank. Sie haben ja auch den Kollegen Gerbrandi mit Kiitoksia. Satu edustajan Pes I fully agree with... Kiitos oikein paljon. Olemme äh, Uskoon Britta Tromsonin ja Fiona Hallin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että ei tarvita ainoastaan yhtä kasvihuonekaasutavoitetta, vaan energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet on saatava mukaan. Mutta haluaisin sanoa pari sanaa ilmastonmuutoksesta itsestä. Me tiedämme, että IPCC julkaisee huomenna seuraavan raporttinsa, mutta se mitä nyt jo on julkaistu – UNEPin kautta esimerkiksi tai Maailmanpankin kautta osoittaa meille sen, että jos maailman maat eivät nopeuta toimiaan ilmaston osalta, on todennäköistä, että tällä vuosisadalla ilmasto lämpenee kolmesta neljään astetta. Niklas Stern muistutti vähän aikaa sitten siitä, että jos näin kävisi, joutuisimme ilmastojärjestelmään, joka on aivan erilainen kuin mitä ihmiset ovat kokeneet koko ihmisten sivistyksen aikana. Eli jos annamme nyt ilmastonmuutoksen jatkua nykytrendien mukaisesti, tämä itse asiassa tarkoittaisi sitä, että tämän hetken lapset joutuvat elämään planeetalla, jota ei tunneta. Jos olisi ulkopuolelta vihollinen, joka tuli sanomaan, että vien lapsenne tuntemattomalle planeetalle, niin me taistelisimme kyllä. Emme me silloin keskusteli siitä, maksaako sähkön kilowattitunti sentin vai kymmenen senttiä enemmän. Me taistelisimme tuollaista vastaan ja sen pitäisi olla meidän kantamme myös nyt ilmastopolitiikan osalta. Useat kollegat ovat jo maininneet tuodun fossiilisen polttoaineen hinnan EU:ssa. Sen pitäisi aina olla mukana, kun keskustellaan hinnasta ilmastopolitiikan yhteydessä. Kuten kollegat ovat jo maininneet, IAEA arvioi, öljyn hinnan tulevaisuudessa paljon korkeammaksi kuin komissio 2030 ilmasto- ja energia-asiakirjassaan. Oman maani osalta, Suomen osalta, paperiteollisuus on jo pitkän aikaa ollut yksi keskeisimmistä teollisuuden aloista meillä ja me tuomme fossiilista polttoainetta – samalla määrällä kuin viedään paperia. Eli suuri kysymys tämä meille on. Kyse ainoastaan uusiutuvista energiasta, vaan puhdas teknologia kaiken kaikkiaan on kasvava sektori 2008-2011 vuosina. Siis talouskriisin jälkeen puhdas teknologia on lähes kaksinkertaistunut globaalisti omassa maassani nettipelien jälkeen tämä on toiseksi nopein kasvava teollisuuden ala, joka kasvoi 15 prosenttia kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, joten ihan realistisesti voidaan ajatella, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on yhdistettävissä ja yhdistetään tulevaisuudessa varmasti kilpailukykyisen talouteen. Ja lopuksi usein kuulemme, että Eurooppa toimii yksin. Se ei yksinkertaisesti pidä enää paikkaansa. Tänä vuonna Kiina lähti päästökauppaan taloudellisesti tärkeimmässä provinsseissa ja nyt on esitetty myös aikataulu, jonka mukaan päästökauppaa laajennetaan kattamaan koko maa. Pari päivää sitten presidentti Obaman hallinto päätti luoda sähkön tuotantoon standardit, standardit, joita meillä ei EU:ssa ole. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, tämä tarkoittaa sitä, että lisää hiilivoimaloita ilman hiilidioksidin talteenottoa varastointia ei voida laillisesti enää perustaa. Eli kun puhutaan globaalista kuvasta, meidän pitäisi nähdä myös myönteiset merkit, ei ainoastaan kielteisiä, ja tehdä parhaamme, jotta voimme kannustaa ja osoittaa hyvää esimerkkiä myönteisessä kehityksessä. Kiitos. Dank, Satu Hassi. Kiitos, Satu Hassi. Seuraavaksi Tadeusz Szymanski. Haluaisin kiinnittää huomiota hyvin tärkeään päästä Tavoitteen vähennykseen hiilidioksidissa, mutta tässä puhutaan uskottavuudesta ja mielestäni tämä sana uskottavuus on kovin olennainen, koska kysymys kuuluu, että kenen edessä EU pitää olla uskottava ja toisinpäin myös, että mikä on pääkumppaneiden uskottavuus ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun näitä olemme Varsovan huippukokous lähestyy. Se on hieno tilaisuus sitten. Ehkä kuka tietää, ehkä se on yksi viimeisistä mahdollisuuksista sitten sopia, päästä sopimukseen, kun tavoitteet ovat ristiriidassa toistensa kanssa, näyttäisi siltä. Ihan Konrad Szymanski tuossa alustuksessaan painotti ihan oikein, että mm, täytyy että päätavoite on planeetan pelastaminen. Kuitenkin jos tätä tavoitetta tarkastellaan ilman sitä kontekstia, johon liittyy kilpailukyky ja energiaturvallisuus, niin se ei näytä olevan oikea. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että täytyy ottaa huomioon talousintressit niin, että keskustellaan liike-elämän talouselämän kanssa. Nyt jo ensimmäisessä vaiheessa Tapahtuu sitä, että tuotantoa siirtyy EU-sta maihin, joissa standardit ja päästötavoiterajoitukset ovat paljon pienemmät. Nämä toimet ovat ihan realistisia. Jos tässä tilanteessa otetaan uusia kunnianhimoisia tavoitteita, ne eivät tuo ekologisia tavoitteita, joihin pyritään, mutta se myöskin saa meidät yhä suurempaan pulaan kilpailukykymme kanssa taloudessa. Ja sitten, mikä lopulta on myöskin hyvin tärkeää tässä kaikessa, että kiinnitetään huomiota myös siihen, että täytyy olla suunnitteluvarmuutta, vakautta. Minä äh, tapasin äh, liike-elämän edustajia ja nyt nämä aloitteet komissiolta, jotka ovat herättäneet suuria tunteita siitä, että vedetään pois markkinoilta päästölupia ja sitten biopolttoaineiden asia liikenteessä, niin ne ovat sitten aiheuttaneet vastustusta liikelämän keskuudessa, jotka ovat kuitenkin investoineet suuria rahoja siihen, että tämä järjestelmä olisi pysyvä. Kyse ei ole pelkästään tästä kahdesta asiasta, vaan se heikentää myös uskottavuutta ja äh, liikelämän edessä siis eurooppalaisille toimielimille ylipäätänsä. Ja sitten ministeri Korolovi, joka oli valiokunnan vieraan, niin hän kiinnitti huomiota siihen, että täytyy saada globaali sopimus riippumatta signaaleista, joita meiltä tulee Yhdysvalloista ja Kiinasta, vaan että ne ovat vielä pääskysiä, jotka eivät tuo kevättä. Siis maailmanlaajuinen sopimus täytyy olla tavoitteena, riippumatta siitä, että olemmeko eh, pedagoginen esimerkki koko maailmalle, niin kuitenkin päästö, päästömme ovat 11 prosenttia. Ja tärkeimmällä siellä ovat suuremmat kansantaloudet, ja jos me emme voi yksin pelastaa planeettaa, ja tämä johtopäätös täytyy mennä perille, koska vaikka olisi vähemmän kunnianhimoiset, mutta reaaliset päästötavoitteet olisivat suuri eh, menestys, jos eh, nyt sitten eh, ensi vuoden aikana onnistuisi niistä päättää. Täytyy ottaa huomioon eri kehitysasteet eri jäsenvaltioissa EU-ssa, mutta myöskin maailmalla. Tästä vetoomus. Ja kun ehkä työmme tässä vaiheessa on vaikea löytää kompromissia, mutta ehkä vielä vaikeampi kun Eurooppa on voimakas poliittinen valta, niin miten saadaan sitten kansainvälisessä neuvottelussa sopimus? Tässä on suuret eh, panokset pelissä. Mutta olen kuitenkin optimistinen ja tämän optimistisen hengen sen jaan. Und als nächstes spricht dann Herbert Reul. Kiitoksia ja sitten Herbert Reul seuraavaksi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut tarkkaan. ja sitten esit- yritän esittää muutaman argumentin tai ajatuksen, jotka ovat meille tärkeitä. Meillä on nyt hankkeena saada hankalasta aiheesta kahden valiokunnan yhteinen kanta. Puheenjohtaja viittasi tähän haasteeseen aikaisemmin ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos keskustelemme asiallisesti ja yksityiskohtaisesti. Usein käy niin, niin kuin tänäänkin on sellainen käsitys, että ka- tässä törmäävät kaksi katsantokantaa, sitten jokainen pitää omasta uskostaan kiinni ja sitten äänestetään. Mutta tämän ongelman kanssa ei edetä, kun neuvostollakin on vielä oma asemansa. Siellä ilmeisesti tilanne asetelma on hiukan muuttunut. Kollega Devo sanoi aluksi, että toimitusvarmuus, se, että tämän ilmasto huomioon ja hinta ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka on huomioitava. Ja hän sanoi, että hän haluaa edetä tässä. Myöskin se, että saadaan tietynlainen sekoitus Muut sanovat, että uusiutuvat energialähteet ratkaisevat kaikki ongelmat. Tässä on jo eroa, miten suhtaudutaan koko ongelmaan. Uskommeko todella, että voimme satsata nyt kaiken yhden kortin varaan, vai pitääkö meidän vähän katsoa erilaisia yhdistelmiä energian osalta. Nyt on kyse ensiaskelista sadan vuoden päästä olevaa tilannetta, en minäkään tiedä. Meidän pitää voida nyt katsoa erilaisia katsantokantoja ja ottaa huomioon se, että jäsenvaltioissa on erilaiset lähtökohdat. Jos hyväksytään, että taloustilanne on erilainen Euroopassa kuin silloin, kun päätöksiä on tehty, niin eikö ole ihan välttämätöntä, että ennen kuin sanotaan, että – halutaan kolme tavoitetta, halutaan X prosenttia tai jotain muuta tavoitteeksi, niin mitä vaikutuksia toimilla on tähän mennessä ollut? Jos asian oikein ymmärrän, hiilidioksiditavoitteet, joita on asetettu, ovat ihan hyvällä tiellä. Niihin päästään. Jos katsotaan uusiutuvien energialähteiden tavoitetta oman kotimaani osalta, voin sanoa, että ne ylitetäänkin – melko helposti. Mutta silloin päästäänkin siihen tilanteeseen, että joudutaan toteamaan, että lisäkustannuksia ongelmia on luvassa, jos kaikki satsataan yhden varaan. Tämmöisen, että otetaan huomioon nyt sivuvaikutukset, joita ei kukaan halunnut, mutta jotka, jotka ovat siellä uusiutuvien energialähteiden tukemisessa on kustannuskysymyksiä. Ja tämä on tärkeää niille, jotka tarvitsevat energiaa ja niille, jotka eivät pysty maksamaan sähkön, sähkölaskuaan. Hallituksille sanotaan, että me haluamme tämän hallituksen nurin, jos meillä ei ole enää varaa maksaa omaa sähkölaskua. Puhumme aina energian sisämarkkinoista. Onko meillä energian sisämarkkinat vai olemmeko hoitaneet nyt energia- ja ilmastopolitiikkaa niin, että systemaattisesti olemme samalla tuhanneet sisämarkkinat? Voihan se olla niin, mutta Pitääkö tilanteen olla sellainen, että energiatehokkuus? En tiedä, onko tavoitteeseen mahdollista päästä. Toiset sanovat, että päästään, toiset, että eivät. Tilanteet vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Ehkä tämä ei liity niinkään tavoitteisiin kuin sitovia tavoitteita ole. Tämä liittyy enemmän siihen, onko älykkäitä välineitä käytössä. Omassa maassani on kannustemien kautta toimittu melko, hy, melko hyvin. Ei sitovia tavoitteita, mutta on kannustettu energiatehokkuutta tehokkuuden edistämiseen esimerkiksi rakennuksissa. Tämä onnistuu. Edustaja Hall, kun edustatte suurta maata, yhdistynyttä kuningaskuntaa ja haluatte energiatehokkuustavoitteet. Vuosi sitten, kun direktiivi hyväksyttiin, niin teidän maanne juuri neuvostossa halusi riittävästi joustoa tähän. Kyllä minä ymmärrän tällaisen kannan, mutta ne on aina otettava huomioon varovaisuutta, kun täällä jotain vaaditaan. Jossain niin, että lähes kaikissa toimissa on päästy tavoitteeseen, mutta meillä on sivuvaikutuksia, joita ei toivottu, niin toivoisin, että ennen kuin sovitaan, mitä seuraavaksi tehdään, pitäisi vielä pohtia sitä, emmekö voisi ehkä jollain toisellakin tapaa päästä tavoitteeseen tai paremmin, tai niin, että on vähemmän sivuvaikutuksia tai halvemmalla. Minun vastaukseni ei ole vielä valmiina, mutta tiedän, että kaikkein tyhmin vastaus on se, että jatketaan tällä tavalla, suljetaan silmät, ongelmilta korotetaan prosenttilukuja. Jokainen pystyy sellaista ehdottamaan, mutta onko tämä vastaus? Enpä tiedä. Edustaja Delvo puhui mielenkiintoista kriteereistä. Hän sanoi, että kaiken pitää olla myös tehokasta, realistista. On huolehdittava tietyistä hinnoista. Kilpailukyky on otettava huomioon. Muutama kysymys näin vain. Jäsenvaltioiden eroavaisuudet Nämä ovat järkeviä kantoja. Miksei käytetä nyt riittävästi aikaa niin, että analysoidaan tätä järkevästi ja rauhassa ja sitten katsotaan, miten edetään. Olettaisin, että kaikkein paras asia ei ole se, että esitetään valtavasti tavoitteita, mutta katsotaan nyt, jos tärkein tavoite on hiilidioksidin vähentäminen, niin voitaisiin tiedon hierarkian mukaan sanoa, että yksi on kaikista tärkein ja muut ovat välineitä. Ehkä näin voitaisiin edetä, saada jopa enemmistö, ehkä jopa mahdollisuus saada neuvosto tähän mukaan. Älykkäät päätökset, joita kukaan ei lopulta täytäntöön eivät ole kovin järkeviä. Kiitos. Kiitos Herbert Roil. Tähän päättyvät varjoesittelijät. Monet asiat energiapolitiikassa ovat kansallinen tason asioita, tästä ei ole paljon puhuttu. Harvat ovat harjoittaneet, että ensimmäinen 2009 jälkeen energiapolitiikka on myös EUn toimivaltuudessa. Monet eivät ole tätä vielä huomanneet. No sitten keskustelu, johon tulevat muutkin kuin varjoesittelijät. Ensimmäisenä puhuu Joulainen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensisijassa kyse on ilmastonsuojelusta, mutta ei pelkästään siitä kuitenkaan. Kyse on myös laajasta muita tärkeitä asioita, energiaa. Toimitusvarmuus, Symanski ja muut valittelevat, että Eurooppa on niin kovin riippuvainen tuonnista. Kyse on uusista teollisuuden aloista, teollisuuspolitiikasta, sen kanssa, että mitä tekni- teknologiaa voidaan kehittää. Ja loppujen lopuksi kyse on talouden kehityksestä juuri maaseutualueilla, saarilla, periferisillä alueilla, jossa kotoperäisellä energialla siellä on siis kehityspotentiaalia siinä mielessä olemassa. Ja 30-30 politiikalla voidaan ottaa huomioon tämä koko kokonaisuus, eikä ahtaasti vain ilmastonsuojelu. Konrad Szymanski sanoi myös, että 2008 jäl- äh, synnytetty paketti on kovin nuori, mutta viiden, jäl- viiden vuoden jälkeen voi katsoa tasetta ja huomata, että ollaan menestyksekkäällä polulla. Hiilidioksiditavoite saavutetaan, 20 prosenttia uusiutuvia tulee ja sitten kun tehokkuustavoite on tehty sitovaksi, niin sen jälkeen hyvin todennäköisesti ollaan lähellä 20 prosenttia myös tehokkuudessa. Siltä pohjalta sanon, että olemme olleet menestyksekkäitä eikä pitäisi arvioida liian negatiivisesti. Ja ne, jotka ovat investoineet, nekin uskovat siihen, että edelleen tällä sektorilla voivat olla toimimassa. On suuria teollisuuksia ja uusiutuvissa nyt sitten, jos tehdään kurssimuutos, niin se olisi tyhmää. Jos sitten puolivälissä sanoittaisiin, että lähdetäänpä taas toiseen suuntaan. Ilmaston suojelua voidaan tehdä ilman uusiutuvia myös. Myös ilman energiatehokkuutta sitä voidaan tehdä. Esimerkiksi ydinvoimalasta voidaan tehdä ja hiilellä ja CCS. On myös suuria intressejä, jotka ohjaavat sinne. Ei sitä voida peitellä, että on suuri lobbauspaine, että rakennetaan uusia ydinvoimaloita ja hiil, hiilenkin takana on suuri lobbausryhmä CCS. Tämä nyt ei, sitä ei nyt valitettavasti tehdä, mutta varoitan siitä, että molemmat tavoitteet, tehokkuus ja uusiutuvat, että niistä luovuttaisiin. Silloin suunnataan automaattisesti suurten voimaloiden laajentamiseen. Sitten jää vain ydinvoimalat ja puhdashiiliseen SN kanssa, jos se nyt taloudellisesti olisi, on tehtävissä edes. Meidän täytyy tarkastella vielä tätä järjestelmää. ETS kyllä näin ongelmia. Mitä enemmän uusiutuvia meillä on ja miten enemmän tehokkuutta, sitä vähemmän lupia meillä on tai oikeuksia. Siinä joku ei täsmää. Siinä ei ole kaikki järjestyksessä, eikä sitä voida korjata keinotekoisella oikeuksien hinnan kasvu, äh, nostamisella. Järjestelmää jotenkin toimia ja siihen täytyy puuppua. Resurssitehokkaasta Euroopasta haluamme ja siinä strategiassa tarvitsemme kolme tavoitetta eikä pelkästään yhtä. Kiitos. Kiitos Jolainen. Varmaan uudenkin sanoa, että kaksi minuuttia olisi puheaikaa. Täytyy myös huolehtia siitä, että Envi ja Eitri ovat vuorotellen ja sitten myös täytyy katsoa vähän puolueverejä. Joten sen vuoksi Rova Jordan nyt seuraavaksi. Hvala lepa. Um, jaz bi se pridružila temu, kar je pred menoj povedal uh, kollega. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen edustaja Roilin kanssa samaa mieltä. Kun tästä aiheesta puhutaan, on muistettava se, että ilmastonmuutos tässä on ongelma. Me haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä päästöjä, mutta ongelmana on juuri se, miten huolehditaan kestävästä kehityksestä. Kollega Joulainenin sanoma sinänsä pitää paikkansa, mutta kilpailukyky ei toimi energian alalla. Energia-alalla ei ole investointia, joita ei jollain tapaa tuettasi. Toisaalta on puhuttu siitä, että sähkön ja kaasun alalla puhutaan sisämarkkinoista. Ja sitten käytetään sellaisia tukiaisia, jotka rikkovat kokonaan sisämarkkinat. Minä tuen kyllä ympäristötoimia, mutta sen periaatteen mukaan, että kunnioitan kuitenkin markkinatalouden periaatteita. Tarvitsemme tehokkaan päästökauppajärjestelmän, mutta silloin on luovuttava kaikista näistä tuista. Järjestelmää on yksinkertaistettava. Me tarvitsemme yhden tavoitteen ainoastaan. Ja se on se, että vähennetään kasvihuonekaasuja. Me tarvitsemme tulevaisuudessa tukia sellaisille teknologioille, joita ei ole riittävästi vielä kehitetty. Energiatehokkuus on tärkeää, siitä olen samaa mieltä. Haluaisin tavoitteen tälle saralle, mutta ainoastaan niillä aloilla, jotka eivät ole päästökauppajärjestelmässä mukana. Eli mitä muita toimia ei tarvita niiden alojen osalta, jotka ovat ETS-päästökauppajärjestelmässä mukana. Meidän on tietenkin katsottava myös, miten pitkälti voidaan sopia asioista globaalisti, mutta alakohtainenkin lähestymistapa on tärkeä – ja näin vähennettäisiin eroavaisuuksia täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden kesken. Tämäkin olisi kuitenkin hyvä lähestymistapa, kun ajatellaan täytäntöönpanoa kansainvälisesti. Kiitos. Kiitos Richard Sepp. Kiitos puheenjohtaja. Olen kovin iloinen, että meillä on tämä yhteiskeskustelu. Tiedän, että artikla 51, artiklan kokoukset eivät ole äh, hallinnossa suosittuja, mutta kyllä niillä on äh, merkittävä osa alustavassa mielipiteenmuodostuksessa. Tanskalainen sosialisti nyt siteeraa Angela Merkelia, se on kyllä huomattavaa, ja erityisesti Saksan kollegoille, niin Saksa on valmis 40 prosenttia päättämään 2020 vuoden mennessä 40 prosenttia tavoitteessa, miinus 40 prosenttia. Tämä voimakkain teollisuusmaa, meillä Euroopassa on. Ja juuri kuulin, että Cameron harkitsee nyt, että 2030 vuoteen mennessä miinus 50 prosenttia tehdään jos saadaan kansainvälinen sopimus 2015 vuoteen mennessä. Kansallisella siis näyttää asioita lähtevän liikkeelle. Meidän tavoitteemme tässä täytyy olla, että saadaan eurooppalainen ratkaisu löydettyä. Ja edelleen uskon, että molemmat ongelmakengät, energia ja ilmastonsuojelu, eivät voi olla erotettavissa toisistaan. Olen vakuuttunut myös siitä, sanon ihan avoimesti, että periaatteessa kyseessä on win tilanne. Että jos nyt sitten ajatellaan, että teknologiat, jotka ovat ympäristöystävällisiä, jos ne olisivat mukaan Euroopan äh, kilpailukykyä vastaan, niin itse asiassa ne ovat reaalisia ekologisesti ja ekonomisesti, jotka ovat tulevaisuuskestäviä ja itse asiassa tilastotkin sen osoittavat. Eikä se ole se vanha tekniikka, jota voimme viedä, vaan se ovat nämä modernit teknologiat ja siinä, siihen meidän mielestäni täytyy investoida. Olen myös sitten vakuuttunut siitä, että edelleen näitä kolmea tavoitetta tarvitaan. Miksi? Jollainen siihen viittasi hiili- ja ydinvoimaa CCS saadaan, jos, jos luovutaan kolmesta tavoitteesta, mutta miten? Erot kasvavat jäsenvaltioiden välillä ja sitten kun tässä on klassinen markkinaepäonnistuminen, energiaa, turvallisuutta ei hinnoitella sisään. Sitä ei siinä mielessä voi ilmaista yhdellä tavoitteella myöskin hiilitehokkuus, tehokkuus itse asiassa, niin että se heijastuisi hinnallisesti meidän energiahinnoissa. Ja jos aina äh, tehdään niin, että, niin kuin, että ETS on suurin ongelma ilmastonsuojelutoimenpiteissä, niin Katsokaa tilastoja äh, energiahinnoissa. Tanskalla kilowattitunnilta kotitaloudelle 36 senttiä. Itävalta vaalit ensi viikonloppuna 20 senttiä kotitaloussähkön hinta teollisuushinta Itävallassa 13 senttiä per kilowattitunti. Eli kuka sanoo, että jos ihmisillä ei ole varaa sähköä, niin sitten äh, sopeuttakaa kansallisia verojärjestelmiä. Jos tarkastamme tarkasti myös teollisuuden sähköhintaa, miten se varjoi Yhdysvaltain hinnan kanssa, niin ei siellä ole kovin voimakkaasti. On totta, että amerikkalaiset tietysti liuskekaasuvallankumouksella äh, heillä on suuria etuja, mutta sähköhinnat riippuvat tästä kaikesta vain epäsuorasti ja tässä pyytäisinkin, että keskustelu, ei, sitä ei käydä dogmaattisesti, vaan faktojen perusteella. Kolme tavoitetta. Investointiturvallisuutta tarjota. Se on työpaikkojen ja teollisuuden kannalta hyvä. Tämä on Gryloni. En halunnutkaan tätä nyt katkaista tätä puhetta, mutta meillä kuitenkin aikarajoitukset on puheille, joten pyydän pitämään sen nyt sitten Pitäkää se mielessä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Ja se on näiden suurien ongelmien ytimessä. Me tarvitsemme pitkän aikavälin talousstrategioita. Energia on tärkeä osa niitä. Riippuvuus fossiilisista polttoaineista on valtavaa ja sehän on täällä jo todettukin. Ja itse emme tuota juurikaan mitään, mikä merkitsee sitä, että olemme miltei kokonaan riippuvaisia maahan tuoduista energialähteistä. Meidän täytyy kohdistaa ponnistuksemme kohti yhtenäisiä energiamarkkinoita meidän täytyy myös pureutua kaikkiin niihin ongelmiin, joita energiamarkkinoilla on, poistaa pullonkauloja ja niin edelleen. Sitä siitä, mitä muut ovat todenneet. Meillähän on erityyppisiä energialähteitä, jotka ovat uudistuvia pohjoisesta etelään ja voimme hyödyntää niitä sen sijaan, että toisimme maahan muita energioita. Meidän täytyy tämä ongelma ratkaista. Energian hinnat ovat erittäin korkeita. Meillä täytyy olla parempi energian saatavuus ja täytyy olla yhteiset kriteerit koko EU-ssa. Muussa tapauksessa ei löydetä mitään ratkaisuja teollisuudella. Peter Liese. Kiitoksia. Seuraavana sitten Peter Liese. kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni on hienoa, että meillä on tämä yhteinen kokous. Mukavaa nähdä Itren kollegoita. Olen siellä seitsemän puoli vuotta itsekin. Noin 2005 ylipäätään lähdettiin keskustelemaan näistä tavoitteista. Silloin olin keskusteluissa mukana. Pidän yhteistyötä nyt tärkeänä. EPP-ryhmässä on näin tehty joka tapauksessa, mutta nyt rajat, rajat ylittäen myös se on tärkeä, myös avoimesti tehtävä työ. Lähtökohtani keskustelussa on Richard Seberin mainitsema asia. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotus, David Cameronin johtava, johtama hallitus on esittänyt asiakirjan, jossa sanotaan, että 2030 mennessä halutaan leikata 50 prosenttia hiilidioksidipäästöjä. Kaikkien pitäisi yhdessä nyt kääntää katseensa tähän kysymykseen. Erityisesti Parahin ystävä Konajimanski, ottakoon tämän myös huomioon, kun David Cameron hän on keksinyt ECR-ryhmän. Sitä ei ilman hänen toiveitaan olisi ylipäätään ollut. Älkää tätä nyt huomiota. Realismi, poliittinen sellainen, Sano, että emme koskaan näe tätä 50 prosenttia. Mielenkiintoinen ehdotus, mutta uskoakseni päivän päätteeksi varmasti jäädään alle tuon 50 prosentin. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus samalla sanoo, että tämän otetaan tietyt ehdot. Eli was ich letzte Woche auch dem polnischen Minister gesagt habe. Eli jos ei siihen päästä ja päästä myös muualla, pitäisi tyytyä 40 prosentin. No miksi se onnistuisi tulevaisuudessa COP-kokouksessa, kun se ei onnistunut Kööpenhaminassa? Tehdäänkö tämä kaikki riippumattomasti kansainvälisistä sopimuksista? Ehdottaisin, että tehdään pitkällä aikavälillä se, mitä me pidämme oikeana. Ja Pariisin jälkeen sitten pohditaan, luovummeko tuosta ilmastopolitiikasta vai kuljemmeko eri suuntaan kuin viimeksi. Lisäksi haluaisin lopuksi tukea Seberin esitystä kolmesta tavoitteesta. Meillä on sopimusvelvoite huolehtia energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden tukemisesta. Energiatehokkuus ei saisi jäädä tässä lapsipuolen asemaa. Komission pitäisi laskemissaan ajatella ei ainoastaan uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidipäästöjä, vaan myös energiatehokkuutta kustannustehokkuuden nimissä. Kiitos. Kiitos Liise. Niin, jos tulisi Saksaan vihreä musta koalitio, niin sitten varmaan 50 prosenttia onnistuisi meillekin. Claude Turmes seuraavaksi. I think that climate and energy policy have to be in one... Olen sitä mieltä, että ilmasto- ja energiapolitiikka täytyy yhdistää yhteen. Pakettiin kolme tavoitetta on hyvä tapa yhdistää nämä kaksi. Ensinnäkin pitää pohtia, mistä me Euroopassa olisimme, jos meillä olisi päästökauppajärjestelmä pelkästään tänä päivänä. Ne, jotka sanovat, että Uusiutuvat energialähteet aiheuttavat pelkästään tätä järjestelmässä niin 2,2 miljardia lupaa liikaa. 50 miljardia voidaan niistä korvamerkitä komission mallin jälkeen mukaisesti vuodelta 2006. ETS-järjestelmä on romahtanut kansainvälisten luottojen vuoksi. Ja koska 500-600 miljoonaa on ollut seurausta kriisistä. Ja meidän tulee tarkastella myös sitä, miksi meidän tulisi viedä uusiutuvia energialähteitä eteenpäin siitä syystä, että pitkällä ja lyhyellä aikavälillä meidän täytyy tarkastella hintojen ja kustannusten volatiliteettia. Petra Liisa on oikeassa. Mitä tehokkaampaa toimitaan, sitä enemmän mennään tällaisen 50 prosentin kasvuhuonekaasupäästötavoitteeseen. ETSn kanssa joudutaan 50-60 euron per tonni Jos puhutaan 40 prosentin tehokkuustavoitteesta, uusiutuvuustavoitteesta ja 50 prosentin kasvihuonekaasutavoitteesta, niin 50 prosenttia kasvihuonekaasuja saavutetaan noin 30 eh, euron CO2 per tonni hinnalla. Miksi? Koska kaikki on edullisempaa sen takia, että uudet eh, asumismuodot, uudet tavoitteet autoille, jääkaapille ja niin edelleen voidaan saavuttaa edullisemmin pakollisen tehokkuuspolitiikan avulla kuin sen sijaan, että hinnoitellaan hiilidioksidia. Ne, jotka siis ovat huolissaan taloudesta, heidän tulisi ensimmäisenä pyrkiä viemään eteenpäin näitä tehokkuustavoitteita. Puolan kaltaiset ja muut maat, olkaa tietoisia siitä, että Puolalla on paljon laajempi tehokkuuspotentiaali olla energiariippumaton kuin mitä sillä on liuskekaasu tavoitteena. Eli tämä johtaa siihen, että ei ole sen uskottavampia energia tontusvarmuus retoriikalla, jos ei oteta huomioon energiatehokkuutta. Eli me tarvitsemme energiatehokkuus- ja uusiutuva energialähtetavoitteita tavoitteita koska se tuo meille hyviä säästöjä kasvihuonekaasupäästöissä ja luo myös työpaikkoja Euroopalle. Kiitoksia. Seuraavana Vittoria Prodi, kaksi minuuttia pyydän. <clears throat> grazie Presidente. Innanzitutto, um, grazie... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilaisuudesta keskustella, mutta sitten ETSstä. ETS on joutunut umpikujaan ja se, ne, se täytyy saada uusille perustalle. Ilmasto-oikeudenmukaisuus täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy toteuttaa poliittisesti se, mitä Balilla on sovittu yhteisestä, mutta eriytyvästä vastuusta, tai mitä siellä siitä sanottiin. Se on tarpeen, että päästökauppajärjestelmä saadaan käyntiin taas. Muuten se voidaan unohtaa. Sitten tuista täytyy päästä eroon fossiiliselle polttoaineelle, mutta se nyt on eri kysymys. Meidän täytyisi myös kysyä, että miten voimme sopeutua ilmastonmuutokseen. Ja miten voidaan paikan päällä hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, jotta voidaan myös hoitaa kulttuuri, ma, mm, maisemia maaseudulla ja niin edelleen. Siitä on tullut välttämätöntä. Ja sitten joka tapauksessa parantaa liikenteen energiatehokkuutta. Täytyy kysyä, että miten tuuli, uusiutuvat energialähteet voidaan liittää korkeateho- tai hyvin tehokkaaseen verkkoon. Niin että energian tarjonnassa voidaan myöskin huolehtia jatkuvuudesta. Tämä on eurooppalainen ongelma, joka täytyy ratkaista Euroopan tasolla. Uusiutuvat energiat täytyy saada tehokkaammiksi eurooppalaisilla lainoilla. Ja tietysti ajattelussa täytyy saada aikaan muutos. Ja ottaa huomioon myös immateriaaliset hyödykkeet, että niille täytyy saada suurempi sija materiaalisiin hyödykkeisiin verrattuna, ettei lasketa pelkästään bruttokansantuodetta. Puheenjohtaja sanoo, Fiona Hall, olkaa hyvä. The Aldi NV, uh, äh, Alden esittää ja Gebrandi pahoitteli, että hän paikalla. Hän toivoi, että poisin hänen puolestaan. Tämä on tärkeän prosessin alku, tämä kokeus. Monille tämä yhteinen prosessi on uusi prosessi. Me mielellämme teemme läheistä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta saadaan kunnianhimoinen strategia vuoteen 2030. 2030 puitteista on keskusteltu. Projektit ovat pitkiä. Tänään tehtävät investoinnit kantavat pidemmälle kuin vuoteen 2030. Siksi on huolehdittava investointivarmuudesta ja luotava puitteet vuoden 2030 mahdollisimman pian. Mutta ennen YK on ilmastohuippukokousta, jotta saataisiin uusi ilmastosopimus vuonna 2015, EUn on oltava esimerkkiasemassa asemassa ennen kuin johtajien kokous järjestetään vuonna 2015. 2030 puitteet on saatava kunnianhimoiseksi monesta syystä. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että EU pystyy vastaamaan pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin leikata kasvihuonepäästöjä vuoteen 2050 mennessä 80-90 prosenttia. Kunnianhimoisissa puitteissa tuetaan myöskin kestävää talouskasvua ja huolehditaan EUn kilpailukyvystä kyvystä ja huolehditaan toimitusvarmuudesta ja energiatehokkuudesta. Jotta päästäisiin massiivisiin päästöleikkauksiin, tarvitaan politiikkaa, jonka kautta puututaan muutamaan ongelmaan. Ensinnäkin siihen, että ulkoisia kasvihuonekaasupäästökustannuksia ei saada sisällytettyä, ei investoida riittävästi uusiutumiin energialähteisiin tai energiatehokkuuteen. Näiden 2030 tavoitteiden toteutuminen on todennäköisempää, kun saadaan tavoitteet sekä kasvihuonekaasujen energiatehokkuuden että uusiutuvien osalta. Meidän täytyy myös puuttua ongelmiin, jotka liittyvät ETS-kauppajärjestelmän ongelmiin. Mieluummin nopeasti on saatava uudet tavoitteet niille, jotka ovat päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Ei pitäisi ainoastaan katsoa hiilen hintaa politiikkaa, jolla luodaan sitä, mutta myöskin politiikkaa, joka tuhoaa tätä esimerkiksi se, että tuetaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Näistä tuista on päästävä eroon. Kun ajatellaan, mitä voidaan oppia 2020 puitteista, voidaan nähdä, että hiilen hinta ainoastaan ei kannusta energiatehokkuustavoitteisiin tai uudistuvien energialähteiden käyttöön. Siksi näille sadoille tarvitaan omat täydentävät tavoitteet. Tavoitteet saavat poliittista vauhtia tähän pitkän aikavälin näkymiä investoinneille ja osoittavat myös progressiivisuutta. Kunnianhimoiset tavoitteet varmasti tukevat investointia hiiliseen talouteen. Meidän pitäisi myöskin pitää kiinni asemastamme. Me olemme etunenässä puhtaan teknologian osalta. Näin voidaan edistää sekä ympäristön että talouden tilaa. Kiitos. Dank. Als nächstes... Kiitoksia. Seuraavana sitten Kriton Arsenis. Kaksi minuuttia. Ja ei olekaan enää paikalla. Sitten lyhyt huomio Marita Olfskogilta. Lyhyesti pyydän. Tack, herr ordförande. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Roil. Eh, därför att, eh, eh- Halusin vain käyttää puheenvuoron, koska ymmärsin, että täällä on sellaisia, jotka saattavat olla tätä energiasekoitusta vastaan ja että meillä pitäisi vain olla uusiutuvia energialähteitä. Minä en itse asiassa ole käsittänyt, joku niin olisi sanonut täällä. Ongelmanahan tässä on se, että tänä päivänä meillä on sellainen energiasekoitus, jossa uudistuvat energialähteet ovat erittäin pienessä roolissa – hyvä, että edes voidaan puhua jostain sekoituksesta. Meidän pitää tehdä sellaisia päätöksiä, että voimme EU-tasolla yhdessä siirtyä toiseen suuntaan niin, että saamme todella sen sekoituksen aikaiseksi uudistuvien ja päiväisten energialähteiden välillä. Sitten haluaisin vielä reagoida siihen, mitä on sanottu tuista. Ja useat ovatkin sitä jo käsitelleet, että on väärin tukea uusiutuvien energialähteiden kehitystä erilaisten EU-tukien, valtion tukien ja muiden muodossa. Mutta tosiasiahan on, että meillähän on valtavia tukia kaikki, kaikki hiilestä ydinvoimaan asti, kun taas uusiutuvia energialähteitä tuetaan erittäin heikosti. Samalla kun sijoittajat, jotka olisivat kiinnostuneita markkinaehdoin investoimaan uusiutuvien energialähteisiin. Erittäin hankalasti saavat meiltä tietoa esimerkiksi täältä siitä, mitkä ehdot ovat vallalla, jotta he uskaltaisivat sijoittaa selkeistä lähtökohdista lähtien. Eli halusin vain lisätä tämän. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Vielen Dank, Jolanta Hibner. Kiitoksia, Jolanta Hibner. Mietin tässä, että miten ilmastopolitiikka ja energiapolitiikka voidaan yhdistää ja mikä vaikutus niillä on elämämme. Itse asiassa niillä on välitä vaikutus maittemme kehitykseen ja teollisuuteen. Mikä meitä estää? Investoijia estää ennen kaikkea sääntöjen epävakaus. Jos me muutamme sääntöjä pelin aikana, niin valitettavasti investoinneissa emme saa mitään vaikutuksia. Meidän täytyy miettiä, että miten lakeja voidaan säätää niin, että säännöt olisivat pitkäaikaiset, stabiilit ja sitä, että miten me voimme liittyä rahoitusmielessä näihin luomiimme sääntöihin. Puhumme eri energialähteistä, kollegat pitävät joitakin lähteitä erinomaisina, uusiutuvia. Minä sanon näin, ne ovat erinomaisia sinänsä, mutta niiden hyödyntämisessä on ongelmia, koska meillä ei ole teknologisia menetelmiä, jo, jos, jossa, jossa voitaisiin jatkuvalla syötöllä saada siitä energiaa. Meillä on hiiliä, uusia tekniikoita, liuskekaasussa, ydinvoima meillä on, mutta mikä meitä nyt sitten estää? Hyvin vähän rahaa ja aikaa pyhitetään niihin tutkimuksiin, joilla voitaisiin saada uusia tekniikoita hyödyntää hiiltä, jopa liuskekaasua, uusiutuvia aurinkoa, tuulta, ydinvoimaa me pyhitämme hyvin vähän resursseja uusimpiin teknologioihin niin, että niitä voitaisiin täydentää ja kehittää. Emme ole, että siis ei pitäisi puhua huonommasta ja paremmasta energiasta, emme sitä puhuisi, jos olisi paremmat menetelmät. Puhumme koko ajan vain lähteistä eikä siitä, että mikä on se olennainen asia. Olennainen asia ovat uudet menetelmät hyödyntää energiaa. Uudet teknologiat antavat meille tulevaisuutta. Meidän pitäisi osoittaa, että mihin haluamme johtaa sen tulevaisuuden seuraaville sukupolville, mihin haluamme sijoittaa rahat. Siellä ovat ne rahat, koska jos meillä on uusia teknologioita, niin sitten meillä ovat ratkaisut monin ongelmiin. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kiitoksia, Rova Hipner. Ja Joulainen halusi vielä esittää huomioon. Ja genau das, was Jolanda... Niin, kuten Jolanda Hibner sanoi, näin tulisi käydä vuoteen 2030 mennessä, että täydennetään tätä järjestelmää. Todellakin nämä älyverkostot meiltä puuttuvat, sinne syöttäjät ja paljon teknologiaa markkinoilta. Nyt tarvitaan investointeja syöttöjärjestelmiin. Ja todella on todettava, että ei ole kovin hyvä, että joudutaan sulkemaan sellaisia voimaloita, joita tarvittaisiin. Ja sitten voidaan kehitellä uusiutuvia energialähteitä. Ihan totta, mutta EUn ja jäsenvaltioiden on nyt investoitava. Uusiutuvien osalta viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana on nähty, että hinnat laskevat. Nähdään, että tutkimuksista, että kilpailukykyistä tuulivoimaa on jo verrattuna sitä uusien voimaloiden rakentamisen biokaasun ja muidenkin osalta jo. Ollaan lähes tasavertaisessa kilpailutilanteessa. Eli ei katsota nyt menneisyyteen. Silloin se oli uutta. Me olimme pioneereja. Saksa maksoikin aika paljon tästä hankkeesta kun me lähdimme liikkeelle ihan ensimmäisten joukossa, mutta hinnat laskivat hyvin alas hyvin nopeasti. Että seuraavaksi 30 vuoden aikana. Tästä nähdään varmasti hyöty, nyt ei saa lopettaa. Wir haben Ja lopuksi meillä on kaksi komission esittelijää, äh, edustajaa. Kumpi haluaisi puheenvuoron? Digi Klima. Thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Meitäkin on kaksi komissiota, koska tämä on yhteisvaliokunta. Ja kaksi pääosasta tekee läheistä yhteistyötä. Annan myös puheenvuoron kollegalle, jos teille sopii myöhemmin. Tietysti tämä keskustelu mielestäni on erittäin hyvä. Se on ollut erittäin hyvä ja laaja. Kuten tiedätte, puheenjohtaja Barroso unionin tilapuheessaan sanoi, että komissio aikoo ehdottaa, ehdottaa selkeitä ehdotuksia, konkreettisia ehdotuksia vuoden loppuun mennessä tästä asiasta. Ja me työskentelemme asian parissa yhdessä muiden komission yksiköiden kanssa. Euroopan neuvosto on myöskin ilmaissut, että se aikoo ensi vuoden maaliskuussa käsitellä asiaa. Siitä syystä tämä keskustelu on oikein hyvä. Arvostamme tätä Euroopan parlamentin panosta, jonka avulla se pyrkii pureutumaan näihin kysymyksiin, jotka liittyvät vuoteen 2030 No sitten muutama sana siitä, miksi näin tehdään. Itse asiassa meillä on kaksi kysymystä ja monet ovat sitä mieltä, että energia ja ilmasto ovat alatti yhteenkuuluvia kysymyksiä ja niitä täytyy käsitellä yhdessä. IPCC kokoontuu tällä viikolla ja siitä saadaan kertomus huomenna. Ja näin näemme, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on COP21 on myöskin lähestymässä ja kaikki maat ovat sopineet työskentelemässä sopimuksen eteen. Tuo sopimus myöskin koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa ja siitä on todella tärkeää. Siinä on tärkeää, että EU puhuu yhdellä äänellä, että se on yhtenäinen, niin että EUn kanta tulee selkeästi esille tuossa ympäristössä. Meillä on myös mahdollisuus, koska Yhdysvallat on selkeästi ryhtymässä toimiin enemmän kuin ennen. Ja Kiinan puolelta näemme myös sen, että ollaan ottamassa paljon erilaisia aloitteita, jotka koskevat energiasuunnitelmia, pilottihankkeita, ja tässä on mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja tuollaista sopimusta tarvitaan todellakin, jotta voidaan vastata tähän ilmastokysymykseen. Siitä syystä meidän täytyy puhua yhdellä Monet ovat puhuneet myöskin riippuvuudestamme maahantuontiin ja talouden haavoittuvuudesta, energiahintojen noususta. Me olemme Euroopassa sellaisessa tilanteessa, että ne kysymykset, joihin meidän täytyy pureutua, koskevat energiakysymyksiä, kilpailukysymyksiä, ne liittyvät hyvin paljon ja saavat aikaiseksi synergiaa myöskin ilmastokysymysten kanssa, ja tähän me juuri tähtäämme. Vielä kommentti. Olemme saaneet aika paljon vastauksia eri sidosryhmiltä. Me olemme saaneet yli 500 vastausta eri tahoilta. Ja tämä yhdessä myös se kanssa, mitä on opittu itse tästä aiemmasta paketista, niin auttaa komissiota esittämään ehdotuksensa. Ja, vielen dank. Vielen dank auch äh, von der Kommissionsseite. Kiitos paljon myös energiapääosaston puolelta mielenkiintoisesta keskustelusta, jota saimme juuri seurata. Meille on tärkeää, kuten täällä taidettiin sanoa, että kilpailukyky, toimitusvarmuus ja kestävyys nähdään tasavertaisina 2030 paketissa myös. Me teemme nyt yhteistyötä vaikutusten arvioinnin osalta. Lokakuun alkupuolella tämä työ saataisiin päätökseen, jotta saamme pohjan, jossa eri skenaarioiden pohjalta voidaan kehitellä eri malleja, katsoa eri tavoitteita ja näin saada myöskin suuntaa sillä, mikä voisi olla tie tulevaisuuteen. Kuulimmekin jo, että on pohdittava, mitä opittiin 2020 paketista. Ne on otettava huomioon. Samoin on kuultava, keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa epämuodollinen energiaministereiden kokous oli ja keskustelu jatkuu. Keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen tänään ja olemme käytettävissä edelleen. Kiitos. Niin, Kiitos ennen kuin yhteisesittelijät saavat puheenvuoron. Niin Herbert Royal saa vielä yhden puheenvuoron. Lyhyt huomio pyydän. Pyysin puheenvuoroa vielä, kun muutkin kollegat ovat puhuneet kahdesti. Ajattelin, että eikö sitten jokainen voi. En nyt ollut varma, että saako tässä vain jotkut tämän etuoikeuden. Kiitos. No niin, siis Sevus pyysin puheenvuoroa vielä. Niin, saa, onnistuko? Höläinen tämä teidän puheenvuoronne. Kahdessa kohdassa siihen kriittinen huomio. Kuulin, että jotkut vasemmiston kollegat ovat puhuneet yhdestä tavoitteesta että sen yhden tavoitteen saavuttaminen voitaisiin saavuttaa ydinvoiman laajentamisella. Ja se olisi hyvä. Jos tämä on se argumentti, miksi on tavoitetta vastaan, niin ok, mutta minusta siellä on kestävä argumentti. Olen edelleen siinä käsityksessä, että kysymys se, että mitä energiaa, miksi ja sitten äh, valitaankin, se on jäsenvaltio, se siinä ei ole meillä määräysvaltaa. Jos Euroopan tason päätös kolme tavoitetta tai yhtä tavoitetta vastaan, jos se tarkoittaa, että meidän pitää määrätä, mitä jäsenvaltiot tekevät, niin yrittäkää vaan, koska se on perussopimusta vastaan. Toinen huomio. Kuulin, että kollegat ovat viittaneet siihen, että luonnollisesti uusiutuvien laajentamisella on vaikutuksia oikeuskauppaan ja hintaan, ja, mutta onko sillä sitten hiilidioksihintaan vaikutusta? Eli on tämä vuorovaikutus, jota ei ollut ajateltu, ja joka on sitten äh, johtanut pennet ongelmiin. Eli onko oikeutettua kysyä, että täytyykö miettiä sitä, että mikä tavoite, tavoite yhdellä tavalla, kahdella tai kolmella on. Mietitään, että onko sitten, ehkä olisi parempi, että olisi sittenkin hierarkia ihan vain harkittavaksi, jos harkintaa tässä kysymyksessä nyt kysytään ylipäätänsä. Die anderen Abrede gestellt. Deswegen sind wir doch heute... Onko joku tämä nyt sitten kieltänyt? Mehän olemme tulleet tänne, jotta juuri voidaan harkita ja keskustella ja Claude Turmes haluaisi myöskin vielä kerran esittää huomioon juuri tämä ja sitten toinen kierros lopussa. Ähm, Herbert, du hast just gesagt, es gibt... Herbert sanoi nyt jotain uusiutuvista ja ilmastosta. Haluaisin muistuttaa näistä luvuista, jotka mainitsin. 2,2 miljardia ylijäämää ETS. 50 miljoonaa tässä on syypäänä uusiutuvat energialähteet. Eli miksi tämä ei ole enempää kuin jo vuonna 2006, kun komissio laski tätä 2020 pakettia. Uusiutuvat oli laskettu sinne mukaan, eli uusiutuvat eivät nyt haittaa ETS-järjestelmää. Mikä sitä haittaa nyt siis, Herbert? Siellä on sellainen reikä, jonka Business Europe 2004 ihan lopuksi sai sinne puhuttua. Kansainväliset hyvitykset 1,1 miljardia saadaan näiden kansainvälisten hyvitysten kautta. 0,5 eurosenttiä tonnista – hyvityksestä aikaisemmin. Sitä varten nyt on tuhattu järjestelmä. Eli jos joku sanoo, että ETS on tässä ongelmia, niin ensimmäiseksi pitäisi puhua näistä kansainvälisistä hyvityksistä. Ja sitten haasteena vielä se, miten voidaan linkittää tavoitteet, tai oikeastaan ETSn ja talouden kehityksen välillä. Minulla olisi vielä kysymys. En tiedä, saadaanko komissiolta vielä tänään vastaus. 1,4 tai jopa 1,8 prosenttia BKTn kasvua vuoteen 2030 vuosittain. Näin olen ymmärtänyt, että komissiossa lasketaan. Uskoako täällä salissa joku, että Euroopan talous seuraavan 17 tai 20 vuoden aikana kasvaa 1,4 tai 1,8 prosenttia? Eli vähintään komission pitäisi nyt arvioida sitä, mitä tapahtuu, jos kasvu on prosentin esimerkiksi. Miten me voimme täällä ajaa politiikkaa, jos mallit eivät tässä mielessä, no tietenkään kukaan ei tiedä, mikä on tässä oikea luku, mutta pitää kai laskea nopeamman ja alhaisemman kasvun pohjalta. Ja sitten voidaan nähdä, että 50 prosenttia kasvihuonekaasua kasvun osalta, joka ei luultavasti ole yli kahden prosentin. Tai jossa Euroopan taloudessa, joka on Euroopan taloudessa mahdollista, on hankalaa. Kiitos. Jetzt noch Turmes vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Jordan ja Satu Hassi. Ja sen jälkeen puheenvuoropyyntölista, jos ei enää tule ehdotuksia. Tai sitten lähdetään lopusta alkuun. Aikaa on vielä, mutta en kuitenkaan haluaisi nyt pitkittää keskustelua, mutta äh, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, joten puhelista kiinni. Jordan ja Hassi myötä. Jordan, olkaa hyvä. Komentirati želim predvsem äh, to, da so mnogi kolegi dejali. Niin halusin vain kommentoida jotain. Monet kollegat ovat sanoineet, että täytyy panostaa vakauteen. Tietysti me kaikki haluaisimme sitä täällä mutta meillä on kaksi perustavanlaatuista eriävää näkemystä, miten pitäisi tehdä. Toiset ajattelevat, että pitää kerätä rahaa ja sitten tukien muodossa jakaa eteenpäin. Ja teknologian kehittämiseen, joka on hyvää tai vähemmän hyvää. Toinen lähestymistapa on mieluummin suuntautunut talouteen, taloudellisesti suuntautunut, ja meidän täytyy tietää, mitkä päätavoitteemme ovat tietysti päästöjen vähentäminen ja täytyy ottaa huomioon myös markkinat. Markkinat ovat dynaamisemmat, mutta poliittisella, poliittisella signaalilla selkeällä pystymme vakauttamaan markkinat. Ja näillä lähestymistavoilla voidaan äh, varmistaa vakaus, jos ei sääntöjä muuteta joka vuosi politiikan avulla. Mainittiin yhdistynyt kuningaskunta esimerkkinä jossa on korkeat päästöt, joita pitäisi pienentää. Mutta kukaan ei ole sanonut, että yhdistynyt kuningaskunta sanoo, että sille on tärkeää, että niillä on teknologian neutraali lähestymistapa. Heillä on yksi tavoite ja sitten markkinoille jätetään se, sen tavoitteen sääntely. Ja sitten sitä myöten tulee päätös, että mitkä teknologiat kehittyvät edelleen, mitkä ei. Uskon olen samaa mieltä ETSstä, mikä ETS haittaa, mutta ETS haittaa myös se, että hiilen hinta on olennaisesti alempi siitä hinnasta, joka pitäisi saavuttaa, että eri teknologiat olisivat äh, taloudellisesti elinkelpoisia. Kysymys vielä komissiolle, kun se sanoi, että täytyy valmistella, että se on valmistelmassa jatkoanalyysiä. Minua kiinnostaisi, että otetaanko tähän analyysiin mukaan skenaario, jossa olisi yksi hiilidioksidipäästötavoite. Kiitoksia seuraavana Satu Hassi. Thanks. Uh, mis... Kiitoksia. Edustaja Hibner totesi, että kesken pelin ei voi muuttaa sääntöjä. Siitä syystä, kun, kun keskustelemme vuonna 2030 tilanteesta meidän tulisi rakentaa vankka järjestelmä, jota ei tarvitse muuttaa. Tieteestä saamme ne tiedot, joissa todetaan, että ilmastonmuutos vaatii kirjallisia toimenpiteitä ja kaikki tutkimukset osoittavat, että mitä aiemmin toimimme, sitä kustannustehokkaampaa toiminta on. Jos viivytellään, kustannukset kasvavat. Eli taloudellisestikin katsoen on pelkästään järkevää asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Muutama kuukausi sitten ympäristöarviointivirasto julkaisi kertomuksen, jonka mukaan EU 2050 tavoitteisiin pääseminen, päästöjen vähentäminen 80-95 prosenttisesti ei ole saavutettavissa pelkästään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä. Jotta tästä pitkän aikavälin tavoitteesta tulisi todellinen, tarvitsemme sitä tukevia tavoitteita, kuten uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus tavoitteen. Sama on kuultu myös kansainväliseltä energiajärjestöltä. Kasvihuonekaasutavoite ei ole pelkästään riittävä, vaan tarvitaan sitä tukevia tavoitteita. Minun uskoakseni kaikki, jotka suhtautuvat vakavasti pitkän aikavälin tavoitteisiin, ymmärtävät, että näitä tukevia tavoitteita tarvitaan, kuten esimerkiksi energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteisiin kohdistuvat tavoitteet. Nämä ovat myös vakaampia, eivätkä ole niin volatiileja kuin päästökauppa. Eli nämä tavoitteet antavat paljon enemmän turvallisuutta sijoittajille. Dank, Ende. Kiitos. Rova Hübner, tämä puhujalistan laitoin juuri kiinni ja siihen pidättäydymme. Okei. Okay. Okei, okay, nyt sitten. Excuse me, but... Uh... Niin, mutta kollega puhui minulle. Niin haluaisin vaan vastata. Jest takie powiedzenie. On sellainen sanonta, että ei vaihdeta hevosta kesken ravien. Tällainen sanonta on puolessa, näin voidaan sanoa, eikä meidänkään pitäisi nyt sitten ravien aikana hevosta vaihtaa. Siis puhun näistä nykyisistä säännöistä, jossa sääntöjä muutetaan koko ajan. Ehkä olen enemmän realistisempi, ehkä en kuule kaikkia virastoja, mutta kuuntelen teollisuutta, kuuntelen ihmisiä, joiden kanssa tapaan ja he ovat energian käyttäjiä ja heille olen vastuussa. Kurz, knapp, bündig wie immer. Tämä oli lyhyt ja kuten aina. Ja nyt yhteisesittelijät. Ensimmäisenä Konrad Szymanski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Kiitos. Kerran asti tietysti ottaisin kantaa kaikkien yksittäisiin huomioihin. Se ei tietenkään ole mahdollista. Kaksi kolme asiaa otan esille, jotka toistuivat täällä koko ajan. Ensimmäinen asia on meidän globaali vastuumme. Tietysti olen vaatimaton parlamentin jäsen ja tietysti kovin tarkasti kuuntelen sitä, mitä YK paneelit nyt sitten meille kertovat. Se nyt varmasti on tieteellistä, mitä siellä on sisällä, mutta ihan vaatimattomana parlamentin jäsenellä on sitä mieltä, että jokainen meistä meidän täytyy miettiä sitä, että tämän muutoksen kulut, miten ne jaetaan oikeudenmukaisella tavalla. Onko asianmukaista, että Euroopan unioni monien vuosien ajan pyrki vähentämään päätöksiä kovin ponnistuksin ja sitten loput maailmasta antaa vain julistuksia. Esimerkiksi Obamalta tällaisia on kuultu. En ole yhtä kiinnostunut siitä, kuten muut, koska ehkä siinä sitten kotimaassa hoidetaan jotain poliittisia tarpeita, mutta mitä ovat fatkat? Jos Yhdysvalloissa nyt sitten on, että on suuret määrät omaa kaasua, liuskakaasua, ja tietysti amerikkalaiset ovat kovin halukkaita lähettämään omaa halpaa kaasua mahdollisimman kauas esimerkiksi Eurooppaan. Se ei ole hyvä uutinen, se ei vaikuta ympäristövastuuseen Yhdysvalloissa. Minusta näyttää siltä, että olisi hyvä muistaa se. Minulla on se vaikutelma, että Nämä nopeasti kehittyvät taloudet matkustavat Euroopan lipulla ja sen vuoksi nämä poliitikot ja taloudet suurimmassa määrin pitäisi asettaa siitä vastuuseen, koska heidän julkilausumat eivät perustu mihinkään reaalisiin faktoihin tai niitä seuraa sellaisia. Sitten uusiutuvat. Olen uusiutuvien kova kannattaja. Ei pelkästään kun ajatellaan ympäristökysymyksiä myöskin sen vuoksi, että se on meidän oma energiaresurssi, joka voi vaikuttaa energiamarkkinoihin positiivisesti, voi vaikuttaa positiivisesti toimitusvarmuuteen. Se on kovin arvokas osatekijä, jota, joka voi ratkaista monet ongelmistamme ongelmaa. Ja jännitekeskustelussa koskee vain muutoksen tahtia. Ja tässä on paljon varaa keskusteluun. Ensinnäkin en minä tässä keskustelussa sanonut monta kertaa, että meillä on kyse tuista, jotka suunnataan sellaisille energialähteisiin, jotka eivät todellakaan innovatiivisia. Ne voisivat olla täysin markkinoihin perustuvia, eikä poliittista syystä. Vihreät Puolassa hälyttivät, en minä, siitä, että uusiutuvia energialähteiksi, eh, uusiutuvia energialähteenä pidetään biomassan polttamista. Se on hyvin räikeä esimerkki tämän järjestelmän väärinkäyttämisestä. Vain sen vuoksi, että kaikille jäsenvaltioilla on nyt sitten pakotettu aika suuret odotukset pääst, uusiutuvien energialähteiden käytössä. Minun tarkoitukseni ja skeptisyyteni tätä tavoitetta kohtaan juontuu vakaumuksesta, että Eurooppa, Euroopassa on siis uusiutuvien energialähteiden suhteen on hyvin erilaiset mahdollisuudet niitä kehittää. Toinen fakta on se, että ne ovat kovin epävakaat nämä uusiutuvien energialähteet. Me emme pysty vaikuttamaan siihen, milloin on tuulta. Meillä on rajoitetut mahdollisuudet ennakoida, milloin aurinko paistaa. Eli sen vuoksi on olennaista mielestäni että allokoidaan rahat tutkimukseen ja tuotekehitykseen oikeasti, koska jos energian niin ongelma ei ratkaista, niin uusiutuvat ovat ei pelkästään kalliita sinänsä, vaan ne vaativat sitten ei pelkästään siirtoverkon kehittämistä, vaan myös sitä, että kehitetään kaasun perustuvaa energiantuotantoa, jota ilman uusiutuvat eivät pysty kehittymään sellaisiksi, että ne ovat markkinoilla ilman häiriöitä. Yhdysvallat on hyvä esimerkki jälleen. Niillä ei ole uusiutuvien energian tavoitteita, niillä ei ole mitään politiikkaa, mutta hiilipäästöjen lasku on kovin suurta Yhdysvaltoissa ihan vain sen takia, kun allokoidaan hyvin resurssit uusiutuvien osalta juuri kaasuturbiinin ansiosta, joten sen, tällaiset asiat pitäisi olla huomioimme keskiössä. Sitten viimeinen asia taloudellinen konteksti globaalissa mielessä. Täällä tuli monille monet otteeseen esiin. Tämä on hyvin tärkeä elementti. Ymmärrä, että äh, tänä päivänä voimme olla vakuuttuneita siitä, että kulut ovat pienemmät tällä hetkellä, kun on kriisi. Eikä kriisi ole mikään hyvä uutinen, vaikka päästöt vähenevät. Ei voida ajatella niin, että huonompi talouskehitys olisi hyvä uutinen koko taloudelle, koska politiikan kustannukset silloin kyllä pienenevät, mutta toivoisin kovasti, että, että talouskasvu olisi yli 2 prosenttia, ehkäpä 2030 vuoteen mennessä joissakin talouksissa on suurempi kasvu kuin 2 prosenttia. Mitä sitten sanotaan niille talouksille, jotka kehittyvät nopeammin, joissa on tuotantoa? Ja sitten tulee kustannuksia Brysselistä käsiin. Tässä on kyse uskottavuudesta ja vastuusta myös EU:ssa ylipäänsä. Itse asiassa pääongelma, joka meidän edessämme on, ei koske sitä, että käytetäänkö uusiutuvia, onko mitkä tavoitteet, se koskee sitten millä tavalla ja tavoitteiden harmonisointi, suurempi joustavuus kun erot ovat niin suuret Euroopassa, niin se on sitten avain siihen, että saadaan asiassa positiivinen loppuratkaisu. Kiitoksia, herra Szymanski. Ja nyt edustaja Delvo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat mukana tässä keskustelussa ja haluan todella painottaa sitä, että meillä ei saa olla rajoittunutta näkemystä näihin asioihin, sillä Meillä on niin paljon eri vaihtoehtoja. Minä ajan sitä jatkuvasti, että meillä on paketti, jossa on kolme tavoitetta. Se minusta on erittäin perustavanlaatuista. Minusta on tärkeää jatkaa tällä tiellä samalla oppien siitä, mitä on jo tehty. Ensinnäkin meidän täytyy nähdä näiden energiatehokkuuden uusiutuvien energialähteiden ja kasvihuonekaasujen välillä oleva yhteys. Ja samalla meidän täytyy työstää sitä. Meidän täytyy saada paljon enemmän joustavuutta mukaan. Se, mikä tänään on nähtävässä, on se, että tämän päivän keskustelussa ne, jotka ovat puhuneet ETSstä, jotka olivat tänään backloadingia vastaan, ovat sanoneet, että me haluaisimme yhden tavoitteen paketin, joka pohjautuu vakaaseen ets En minä nyt ymmärrä, mitä tapahtuu, mutta yhtäkkiä vaan mielipiteet ovat muuttuneet. Minä muistutan näille henkilöille siitä, että ilman uusiutuvia e-, energialähteitä ja ilman energiaa tehokkuutta hiilidioksidin hinta on huomattavasti korkeampi ja se pitää ottaa huomioon. Toiseksi tässä on puhuttu ehdottomasti tuista. Meidän täytyy selventää tukipolitiikkaa. Siellä on vääristymiä, jotka ovat selkeästi olemassa kansallisten ja eurooppalaisten tukien välillä. Ja jos puhutaan jonkunlaisesta hälventämisestä, niin uusiutuvalla puolella se täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Meillä on nyt tilanne, jossa olemme suhteellisen kilpailukykyisen. tässä puhuttiin tuulivoimasta, ja rannalla olevista tuulipuistoista. Ja nyt meidän täytyy ehkä viedä eteenpäin tuolla meressä olevia tuulipuistoja. Joka tapauksessa tässä suhteessa meillä on paljon tehtävää. Kolmas kohta, joka mielestäni on tärkeä, tämä ehkä Shimanskille – meidän täytyy muistuttaa sitä, miten tärkeää on innovointi, tutkimus ja kehitystyö. Ja täytyy sanoa, että meidän täytyy jatkaa kilpailu, maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kurssilla. Tehän puhutte Kiinasta. Heinäkuussa Kiina ilmaisi, että se aikoo investoida 200 miljardia dollaria uusiutuvien energialähteisiin. Ja Yhdysvallat myöskin, edustaja Shimanski, Yhdysvallat asettaa myöskin itselleen kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteita. Siellä on selkeä tahto, jonka presidentti Obama on ilmaissut. Minusta se on tärkeää ottaa huomioon. Tässä puhuttiin uskottavuudesta juuri äsken. Minä olen sen kannalla, että tästä viedään eteenpäin. Me emme kansallisesti katsoen voida päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa sanotaan, että, että kaikki on muuttunut. Meidän mielestämme johdonmukaisuus on nimenomaan tätä uskottavuus merkitsee sitä, että puhumme yhdellä äänellä Euroopan nimissä, eikä niin, että puhumme vain oman maamme nimissä. Euroopan nimissä, mutta ei oman maamme nimissä. Ja minä haluan ehdottomasti painottaa tätä, koska jos puhutaan tästä taakanjaosta, niin Puola, Ranska, Saksa, muut maat, haluan, että ne ovat mukana yhteisessä keskustelussa. Ei niin, että puhutaan yhdestä maasta toiseen. Se on tärkeää. Ja lopuksi, kun puhun luotta- uskottavuudesta, en ollut täällä parlamentissa silloin, kun päästettiin ympäristöpolitiikasta, ilmastopolitiikasta. Silloin olin parlamentin ulkopuolella. Tänä päivänä meillä on vaikutelma siitä, että kriisi on asetettu etusijalle, mutta vaikuttaa siltä, että ei ilmastonmuutoskysymys enää ole ollenkaan kiireellinen. Ja että täällä käydään aivan erilaista puhetta, niin kuin, että koko tämä ilmastonmuutoskysymys olisi kokonaan poistunut päiväjärjestyksestä. Minusta meidän täytyy kantaa poliittinen vastuumme lainsäätäjinä niin, että me hoidamme kaikki nämä eri puolet, riippuvat, liittyvät ne sitten talouden yhteiskuntaan tai energiapolitiikkaan. Meillä on, emme voi sanoa, että meillä on muita prioriteetteja. Ilmastopolitiikka on edelleen yhtä tärkeää weiter zuhören können, aber voinut kuunnella enemmänkin. Nyt ollaan kuitenkin lopussa. Ja nyt kollega Sassori saa lopuksi puheenvuoron. personalmente solo per eh, ringraziare Kiitos puheenjohtaja. Halusin oikeastaan vain kiittää kollega Kroatia tässä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Kiittäisin esittelijöitä ja keskusteluun osallistuneita. Keskustelu on ollut hyvää. Ja nähdään, että monilla aloilla on eriäviä mielipiteitä. Toisaalta on parlamentin kollegat, jotka ovat omissa valiokunnissaan, itsessä ja ympäristövaliokunnassa. Meidän on jatkettava työtämme. Ehkä on hyväkin, että kannat tulevat näin selkeämmin julki. voidaankaan sanoa, että jos emme ole yhtä mieltä, niin ehkä meidän pitäisi vielä selventää vähän näitä seikkoja keskenämmekin. Ja se, että tapaamme jälleen 7. marraskuuta, on hieno asia. Silloin jatkamme keskustelua. Kiitos. Thanks, Sartori. Kiitos vielä sihteeristölle. Kiitos kollegoille. Artikla 51 voi tottua. Aina kysytään, pitääkö se jo tehdä, sihteeristö se rasittaa, mutta hyvin se on valmistautunut. Debatti oli jännittävä. Meillä on suuri vastuu. Jos emme sitten ota toimille minä selkeä kantaa, niin sitten minä pelkään, kun tätä tilannetta tarkastellaan että sitten mennään takaisin energia- ja ilmastopolitiikan uudelleen kansallistamiseen. Se pitäisi yhdistää meitä sen pelon. Meidän pitäisi puhua myös kilpailuoikeudesta ja mitä kansalliset subventiojärjestelmät, mitä niitä täytyy tulevaisuudessa käsitellä. Sitten kotitalouksien sähkö, teollisuuden sähkö, jos sähköhinnan jatkaa nousua, niin toinen saa ilmaiseksi toiselle subsementoidaan, niin se on aika outoa. Niin, Hitler, Hübner puhui näistä hevosista. Täällä oli aika pieni EPPn henkilökuntaa edustava nuori mies kovasti siellä kuuntelee siellä meitä tänään, että hänen sukupolvelleen tätä kaikkea teemme. Ja ilmastonsuojelussa täytyy sitten pystyä tekemään aika monen spakaati ja pystyä se sitten vakavalla rahoittamaan. Mutta kuten sanottu, vetoaan kaikkiin vielä. Ei ole envi kantaa, itri kantaa, jossakin keskellä on se totuus ja mikä on tullut myös selväksi. Ja minkä minä tästä olen oppinut tästä koko keskustelusta myöskin Hübner Szymanski. tulee eri jäsenvaltioista, se täytyy pitää mielessä. Että me pelaa tässä vastakkain jäsenvaltioita, vaan otamme huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet, että ne otetaan jollakin tavalla huomioon, mennä se paperille, niin sen jälkeen se näyttää ihan yhteiseltä asiakirjalta, jos tämä onnistuu loppujen lopuksi. 7. marraskuuta Silloin on kokous, Sartori johtaa. Sitten tarkistusten määräaika on 12. marraskuuta kello 18. Toinen joulukuuta keskustellaan tarkistuksista. Yhteinen äänestys on sitten täällä 9. tammikuuta. Toivottavasti ei ole pelkästään taistelu ilmapiiriä, vaan että yhteisöstilot ovat niin vastuunalaisia, että saadaan, siis yksityiskohdassa voidaan kiistellä, mutta että saadaan sitten, asia, sitten tätä vastuuta kannetaan asianmukaisella tavalla. 3-6. helmikuussa sitten äänestetään täysistunnossa todennäköisesti. Ja me sitten puheenjohtajat seuraamme prosessia. Kiitoksia esittelijöille ja kaikille, jotka vaikuttivat tänään keskusteluun.